Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan paikoillenne. Notre séance de commission. Avaan valiokunnan kokouksen. Esityslista on erityisen pitkä tänään. Pyydän teitä nyt hyväksymään esityslistan. Siihen tulee kuitenkin muutos. Näin vastaamme Karja Sabalin esittämään toiveeseen niin, että hän voi esitellä omaa aihettaan sukupuolten tasa-arvoon liittyen heti tämän ehdotuksen jälkeen. Jos teille sopii, niin näin muutettu esityslista hyväksytään. Aamupäivällä koordinaattorit kokoontuivat. He nimittivät esittelijöitä. Ensinnäkin rahoitussäännöt ja unionin budjetti. Esittelijänä on tässä Gresle ja budjettivaliokunnan pysyvästä esittelijästä on siis kyse. Tässähän teemme yhteistyötä talousarvon valvontavaliokunnan kanssa. Ja talousarvon valvontavaliokunta nimittää Ashworthin yhteisesittelijäksi. Niin ikään nimitimme esittelijän aiheena teknisen avun ja kohesiopolitiikan tulevaisuuden näkymät ja puheenjohtaja kantaa tämän vastuun. Sitten kumppanit ja rakenne- ja investointirahastojen tilannetta käsittelevä lausunto. Siitä vastaa EPP. meidän valiokuntamme tulee ottaa kantaa kolmeen, kolmeen välineeseen, jotka liittyvät ulkoisiin investointeihin, st ryhmä ei vaan st ryhmä siis vastaa kestävän kehityksen rahastokysymyksestä. Ja tässä yhteistyössä DEV-valiokunnan kanssa. ja Kardia Sabal on näistä aiheista vastuussa. No, sitten kun Georgieva siirtyy muihin tehtäviin, budjettikomissaarin tehtävät näin vapautuvat ja hänen seuraajansa me kuulemme siinä vaiheessa, kun budjettimenettely on saatu valmiiksi, niin tämä on sitten edessämme. No sitten valtuuskuntamatkat, kuulemiset vuonna 2017. Me muutimme matkojen kalenteria. Tarkoitus on vierailla Pohjois-Irlannissa vihreällä viikolla heinäkuun lopussa ja silloin Irlannin parlamentilla ei ole istuntoa. Näin ollen siirrämme vierailua toukokuulle, toukokuulle ja sitten Palestiinan toukokuun vierailu siirtyy heinäkuulle. Kuulemisten osalta päätimme lisätä ohjelmaan yhden kuulemisen. Silloin käsittelemme Brexitin seurauksia. Sitten parlamentin välisen viikon järjestelyistä tammikuun ja helmikuun vaihteessa. Päätimme ehdottaa täysistunnon esityslistalle omia varoja Montin raportin seurauksena. Tämä todennäköisesti sitä ne hyväksytään. Ja kun ajattelemme näitä työpajoja, työryhmiä, meillähän on parlamentin kolme valiokuntaa, jotka ovat työn touhussa, budjetti, ekon ja emplä. Me järjestämme erityisen työpajan, jossa käsittelemme monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanoa ja myös sitoumusten viivästyksiä ohjelmissa. Tarkoitus on saada aikaan yksinkertaistamista omnibusohjelman kautta. Sitten kun olemme tehneet sopimuksen Kieron Bradlin kanssa neuvonannosta, budjettiviranomainen 24.10 päätöksen mukaisesti 123 artiklan mukaisesti eh, tämä ei koske muita virastoja. Nämä päätökset halusin saattaa tietoonne, arvon kollegat. Nyt annan puheenvuoron edustaja Kadia Sabadille, jotta hän voi esitellä meille oman mietintönsä. Kyse on EUn varoista ja sukupuolten tasa-arvosta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi sitä, että pyysin viime hetkellä esityslistan muuttamista tällä tavalla, mutta valitettavasti minun täytyy tästä kokouksesta kiirehtiä toiseen kokoukseen ja halusin varmistaa sen, että ehtisin tehdä, äh, esitellä tämän lausuntoni tänään. Joten kiitos siitä, että suostuitte muutokseen. Aivan kuten oikein sanoittekin puheenjohtaja, me puhumme lausunnosta, jossa käsitellään Euroopan unionin varojen käyttämisestä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen. Euroopan unioni on täysin sitoutunut sukupuolten välisten, välisiin tasa-arvoihin, niin periaatteissaan ja arvoissaan kuin myös perusoikeuskirjassaan. Ja vaikka Euroopan unionissa kovasti ponnistellaankin nyt sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi, viime vuosina tämä muutos ja ponnistelut eivät ole olleet riittäviä. Jos luemme nyt esimerkiksi viimeisen maailman talousfoorumin raportin, jossa käsitellään palkkakuilua sukupuolten välillä, niin vuonna 2008 emme pelkästään 2008 lähtien emme ole edistyneet, vaan tässä on menty takapakkia ja tässä nyt tarvittaisiin jo 118 vuotta, jotta päästäisiin eroon miesten ja naisten palkka, välisestä palkkakuilusta. Viime viikolla Islanti oli hieman niin kuin uutisissa koko maailmassa, koska siellä toteutettiin tutkimus, tutkimus jonka mukaisesti kahdeksan tunnin työpäivänä. Äh, naiset työskentelivät kello 14-18 ikään kuin ilmaiseksi, koska palkkaero miehiin oli niin suuri ja naiset halusivat ryhtyä lakkoon ja poistua työpaikaltansa, koska he halusivat osoittaa, että äh, he vaativat samaa palkkaa, eivätkä suostu tekemään työtä ilmaiseksi. Me emme puhu kuitenkaan tässä pelkästään laajasta palkkakuilusta, vaan myös niin mihinkä aikaan sitten aloitetaan työ? He aloittivat työssä samaan aikaan kuin miehet, mutta kello 14 lähtien he tekivät ilmaiseksi työtä. Ymmärsin, että maanantaina 7.11. kello 14 tämä käynnistyisi. No tämä on toinen tapa tämä esittää. Ja vaikka näin pitäisikin toimia, niin Tämähän on hyvä tapa osoittaa tätä, mutta nyt ollaan kuitenkin sovitteluvaiheessa juuri. Eli kaikki naiset, jotka täällä ovat paikalla maanantai-iltapäivästä lähtien siis työskentelevät ilmaiseksi. Kuten sanoin, emme puhu pelkästään tästä merkittävästä palkkakuilusta miesten ja naisten välillä, vaan koko siitä kohtelun erilaisuudesta, josta naiset kärsivät. Me puhumme sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, mutta emme pelkästään sosiaalisesta, vaan myös taloudellisesta ja kilpailukykyyn liittyvästä eroavaisuudesta. Meillä on Eurofundin äskettäinen tutkimus, jonka mukaisesti 370 miljoonaa euroa vuosittain tässä menetetään Euroopan 370 10 miljardia euro, euroa menetetään tässä, kun on tämä valtaisa palkkakuilu. Tämähän vastaa kahta Euroopan unionin, unionin vuosittaista talousarviota. Me, meidän täytyy edelleen ö, toimia niin, että voimme sulkea tämän palkkakuilu miesten ja naisten välillä. No, en nyt halua tätä johdantoa enää enempää teille esitellä, mutta halusin hieman kontekstia teille nyt esittää tässä niin että tiedätte, mistä puhumme silloin, kun puhumme miesten ja naisten välisestä epätasa-arvosta. Jos nyt puhun sitten tästä lausunnosta ja siitä, mitä me valiokuntana voimme pyytää esittelemässäni lausunnossa, niin sanoisin, että Pyydämme sitä, että budjettikohdissa selkeästi tuodaan esille, mitä sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteita tässä on ja mitä määriä on budjettikohtiin tavoitteiden saavuttamiseksi asetettu. Euroopan unionin politiikassa täytyy myös olla tasa-arvoindikaattorit niin, että voidaan paremmin hankkeita valitella ja nämä, valita ja nämä otetaan myös huomioon siinä vaiheessa, kun toteutetaan valvontatoimia. Meillä on tällä hetkellä 670 miljoonaa euroa talousarviossa, talousarviossa sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi. Tämä on ihan hyvä luku, mutta edelleen seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä täytyy lisätä näitä summia ja tässä täytyy olla kaikessa ohjelmoinnissa eurooppalaisten rahastojen osalta vuodesta 2020 lähtien selkeä tasa-arvo lauseke mukana. Politiikassa on vahvasti pitkään työstetty miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutumista. Poliittista tahtoa on ollut, mutta nyt on korkea aika muuttaa se konkreettisiksi toimiksi. Ja tässä tapauksessa, joka meillä nyt on vastuullamme, talousarviossa täytyy ottaa tämä huomioon, jotta voidaan vähentää tätä, pienentää kuilua miesten ja naisten tasa-arvoeroavaisuuksissa. Toivottavasti tämä lausunto saa teidän tukenne ja voimme sen avulla sitten vähentää, pienentää tätä kuilua. Kiitos tästä esityksestä. Nyt voimme käydä näkemysten vaihtoa. Claire Moody, olkaa hyvä. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia oikein paljon. Ja haluaisin vain hyödyntää tämän mahdollisuuden kiittää Ederiä eh, hänen tekemästään lausunnosta, koska äh, hän on kirjoittanut sen minun mietintööni naisten asianvaliokunnasta. Äh, joten toivotan tervetulleeksi tämän lausunnon. Ja on usein niin, että EUn määrärahat ovat ainoat määrärahat joissain jäsenvaltioissa, joilla on sukupuoli spesifiä ja vaikutteita, mutta ympäri EU:ssa, jossa meillä on kyllä kauniita sanoja, niin usein sit, sitten vaikutusta ei seurata, eli käytäntö ei ole sama kuin puheet. Siksi tämä lausunto on hyvin tervetullut sekä sen takia, että se on niin selkeä salainen, että siksi, että se on niin tarkka niissä toimissa, joihin voimme ryhtyä varmistaaksemme että äh, saadaan aikaan tulosta sukupuolen äh, puolten tasa-arvossa, kun käytetään EU-budjettia. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Edustaja Moody varmaankin ilmaisi sen, jonka mekin koemme itse. Kadia Sapal saa puheenvuoron. Hän taisi jo sanoakin aivan kaiken. Moody korosti sitä eroa, joka joskus on puheen ja toisaalta tekojen välillä. Tämä liittyy tasa-arvoon naisten ja miesten välillä, mutta politiikassa tämä näkyy muutoinkin. Kun ajatellaan budjettia 2017, niin Gajerhan sanoo tästä oman kantansa. Ja, ähm. Niin, paljon kiitoksia. Niin todellakin. Meidän niin täytyy ehkä vähän yhdessä pohtia sitä, miten sukupuolitietoista budjetointia eh, konkreettisesti toteutetaan. Minä luen tämän aina uudelleen parlamentin vaatimuksissa. Kannatan sitä, se on ihan oikein. Ja sitten kun minä äh, budjettiesittelijänä kyselen tätä, tästä, äh, tämä äh, on nyt sydäntäni lähellä ja olen kysynyt kollegoilta, jotka tietävät asiasta enemmän ja kysyn heiltä, että mitä minä teen konkreettisesti, mitä sukupuolitietoinen budjetointi konkreettisesti tarkoittaa, kun öö, ryhdymme käsittelemään niitä lukuja, joiden avulla vuoden 2017 poliittiset tavoitteet pitäisi saavuttaa. Mitä se tarkoittaa? Ja kyllä minä olen nyt tässä vähän vielä ihmeissäni, koska kovinkaan pitkälle ei ole päästy siinä, mitä pitäisi missäkin kohdassa tehdä. tietenkin voidaan abstraktisti sanoa, että pitäisi edistää sellaisia asioita, jotka hyödyttävät naisia. No mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa? Jos minä kysyn sitä, niin sitten sanotaan, että kaupungeissa pitäisi edistää julkista liikennettä, koska naisilla on harvemmin oma auto kuin miehille. He tarvitsevat julkista liikennettä. Jos julkista liikennettä edistää, niin sitten se on sukupuolitietoista budjetointia. Hyvä. Mutta se ei vielä vastaa siihen kysymykseen, mitä minä Euroopan tasolla harjoitan tätä sukupuolitietoista budjetointia. Minä tarkoitan tätä todella siinä mielessä, että tämä kyllä pohdituttaa minua ja meidän pitäisi tutkia asiaa enemmän. Me tulemme pian käsittelemään tämän valiokunnan yhtä tutkimusta, mutta ehkä pitäisi käyttää vähän aikaa siihen, ehkäpä tilata tutkimus joka keräisi esimerkiksi jäsenvaltioita esimerkkejä tai OECD-valtioista esimerkkejä sellaista valtioista, jossa tämä on onnistunut esimerkinomaisesti, koska minä kyllä mielelläni haluaisin tätä toteuttaa, mutta minulla ei varmaan tarveeksi luovuutta konkreettisesti toteuttaa tätä sukupuolitietoista budjetointia. Miten tämä, miltä tämä konkreettisesti näyttää budjetissa? enfin dans les rémunérations des collaborateurs. Kun ajatellaan avustajien palkkoja, niin olettaisin, että naisten ja miesten välillä ei eroa ole parlamentissa ja unionissa. Edustaja Dupré, esittelijä 2016 parlamentin budjetin osalta. Syrjintääkö ei ole? Uh, il y en a certainement, monsieur le président. No, Tietenkään ei varmaan, mutta minulle ei annettu mandaattia sitä tutkia, ja se ei siis ollut nähtävissä. No ei, ei sinällään. Me kaikki jaamme täyden tasa-arvon tavoitteen miesten ja naisten välillä. Minä täysin allekirjoitan tässä valmistelijamme ajatukset. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy semantiikkaan ja toinen itse sisältöön. Ei tässä varmaan ö, voi käyttää sanaa sex, vaan pikemminkin genre, sukupuoli. Tämä on varmaan vain käännösongelma tässä tekstissä. Tässä puhutaan esimerkiksi sukupuolen perusteella annetuista tiedoista – jos puhutaan indikaattoreista, jotka ovat sukupuolispesifiä, niin silloin varmaan puhutaan su- nimenomaan sukupuolisanalla. Tämä on vain tällainen käännösterminologinen kysymys ja kannattaisi varmaan yrittää käyttää nyt oikeita termejä tässä. Minulla on enemmän tällainen sisältöön liittyvä kysymys. Kohta kaksi lausunnossa. Pyydätte, että että tässä puhutaan näistä indikaattoreista, aivan niin kuin yleisesittelijäkin puhui tästä, eli indikaattoreita, jotka ovat sukupuolispesifejä kaikkia toimia varten, siis kaikkia toimia varten tarvitaan näitä indikaattoreita. No kaikki toimet voi mennä hyvinkin pitkälle käsitteenä, jos halutaan ohjelmien tavoitteita ja tuloksia arvioida, niin tämä on ihan hyvä, mutta kaikkia vaiheita, kaikkia toimia varten näitä indikaattoreita, jos meillä on hankkeita, joissa on valtaisesti erilaisia toimia mukana, niin pitääkö sitten tällainen sukupuolispesifinen indikaattori, joka ikistä asiaa varten kehittää vai onko tässä kenties nyt jonkinlainen terminologi, terminologiaongelma. Ehkä tässä tulee aivan liikaa byrokratista taakkaa. Jos sopii, niin tämä pitäisi ehkä uudelleen muotoilla niin, että varmistetaan se, että hankkeen tavoitteissa täytyy olla nämä indikaattorit mukana – ja kun hanketta pannaan täytäntöön, niitä täytyy varmistaa, mutta joka ikisessä vaiheessa, jokaisen toimen osalta pitäisi olla tällainen indikaattori, niin eiköhän tästä hommasta tule vähän liian raskas silloin. Kadia Zabal, tässä nyt on hieman äh, kantojen hajomista. Mehän olemme kaikki samaa mieltä äh, tavoitteesta yksinkertaistaa menettelyä, mutta jos sitten näissä tarjouskilpailuissa Euroopan unionissahan käytetään tarjouskilpailuja. Budjetti on jakobudjetti ja kaikki toteutuu kilpailijan kautta. Eli kyllä tämä lisätaakka sitten aiheuttaa melko lailla työtä, kun näitä tarjouskilpailuja ja asiakirjoja laaditaan. Pitäisi löytää yleisempi muotoilu. Ja sen tulisi myös olla ikään kuin luontaisempi muotoiluiltaan niin, että huomioitaisiin yhtä lailla miehet ja naiset. Kardia Zabal, johtopäätökset. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. En pyytänyt puheenvuoroa tässä vastaakseni kollegallani Mille, koska me aivan loistavasti kyllä olemme ymmärtäneet toisiamme tässä, mutta näiden muiden myöhempien puheenvuorojen takia kyllä sitten. Eli miehet sotkivat kaiken. Näinpä. Kenties tässä saattaa olla jonkinlainen tiedotus- tai selitysongelmakin kyseessä. Ensimmäisen kommentin herra Dupreilta tämä on vain käännösongelma. Alkuperäinen on ollut englanniksi gender specific. Ei tämä kuitenkaan mikään pikkujuttu ole, koska se kieli, jota käytämme eri maissa, niin tämän kielenkin osalta täytyy tällainen tietoisuus työ tehdä niin, että meillä on oikeat termit käytössä. Sitten indikaattoreista – kaikki toimet kaikissa vaiheissa. No, emme näin sano, eikä kyse ole siitä, että tähän lisätään vain byrokratiaa ja lisää valvontaa, vaan kyseessä on se, että saadaan tietoja ja toisaalta asetetaan kriteerejä näille Euroopan unionin rahoittamille ohjelmille niin, että näissä ohjelmissa otetaan huomioon epätasa-arvoisuuksien vähentäminen. Yksi esimerkki tästä. Tuetut ohjelmat Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tuetut ohjelmat, niille niiden osalta arvioidaan eurooppalainen lisäarvo. Ja kukaan ei varmaan vastusta tätä, koska me haluamme Euroopan talousarvion kautta saavuttaa eurooppalaista, eurooppalaista lisäarvoa, koska muutenhan me emme siellä rahantaisi sukupuolten välisessä tasa-arvopolitiikassa on sama asia, vaikka emme ole vielä saavuttaneetkaan tätä. Jos meillä ei ole tässä tasa-arvopolitiikassa indikaattoreita, joilla puututaan sitten sellaisiin tilanteisiin, joissa on tasa-arvokuilua, niin me emme pääse eteenpäin. Ja tämä on se käsite, jonka haluan ottaa mukaan talousarvioon. En tarkoita sitä, että joka toimen ja joka vaiheen osalta täytyy olla näin, vaan tarkoitan sitä, että jokaisella ohjelmalla täytyy olla selkeät tavoitteet ja näillä tavoitteilla on indikaattorit ja kun arvioimme näitä ohjelmia, niin meidän täytyy varmistaa se, että saavutamme sen, mitä haluamme saavuttaa jos meillä on tavoitteet, mutta ei dataa, niin me emme pysty tietämään, saavutammeko sen, mitä haluamme kenties sanamuoto nyt ei ole mitenkään selvä ja me voimme kyllä vielä keskustella siitä, mutta emme me tässä mitään outoja prosesseja ole luomassa. Aivan samalla tavalla kuin muissakin erityispolitiikoissa, esimerkiksi nuoriso- tai pakolaispolitiikassa tai muissa Euroopan unionin politiikan lajeissa. Me asetamme, tai ainakin meidän pitäisi käyttää tässä tällaista tulosperusteista budjettipolitiikkaa, ja meidän täytyy asettaa indikaattoreita niin, että tiedämme, minne olemme menossa näiden ohjelmien kanssa. Alors nous sommes d'accord, c'est parfait. Bien, eh bien. Siis nous allons conclure. No niin, näin pääsemme lopputulokseen. Olemme halunneet tutkimuksen ulkopuoliselta taholta. Kun ajattelemme niitä toimia, joita voisimme kehitellä tutkimuksen jatkoksi, niin siitä sitten aiheutui hieman epäselvyyttä. Tarkistukset täytyy tehdä viimeistään 14. marraskuuta. Budjettivaliokunta äänestää 8. joulukuuta. Sitten vastuuvaliokunta 25. tammikuuta äänestää, ja se on siis naisten oikeuksien valiokunta. Kiitos Kadia Sabal tästä aiheesta. Tästä syntyykin mielenkiintoinen keskustelu. Varmasti meillä on vielä mahdollisuus palata aiheeseen. Nyt käsittelemme niitä kustannuksia, joita aiheutuisi, jos virastoja ei olisi. Ja tässä viittaus sisämarkkinoihin. Jans Geier nimitettiin tämän tutkimuksen valvojaksi. Eli ennen kuin pyydämme asiantuntijoita käyttämään puheenvuoron, toivotan asiantuntijamme tervetulleeksi, niin kuuntelemme ensin alustussanat. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minullahan on näinä päivinä erilaisia tehtäviä budjettivaliokunnassa, mutta pysyvänä esittelijänä virastoista mielestäni vaikuttaa hy- hyvältä ajatukselta ehdottaa tätä tutkimusta ja olen varsin iloinen siitä, että koordinaattorit näkivät asian samoin. Hyvät kollegat, Parlamentti on useita vuosia sitten tilannut tutkimuksen, jonka nimi oli The Cost of Non-Europe, eli mitä kustannuksia syntyisi, jos Eurooppa ei olisi Euroopan unionia. Eli millaista hallinnollista taakkaa EU ottaa jäsenvaltiolta pois, niin siitä syntyy aivan valtaisa summa tuhat miljoonaa muistaakseni, niin, siis tuhat miljardia, ähm, jotka säästetään julkisista budjeteista, koska tietyt sääntelytoimet hoidetaan keskitetysti Euroopan unionin kautta. Tämä oli perusajatus sanoa, että tutkitaanpa tilannetta virastojen kohdalla. Minä olin vielä varsin nuori budjettivaliokunnan jäsen, kun minut kutsuttiin Saksan televisioon ja lopuksi juontaja esitti minulle kysymyksen, että mistä minä haluaisin säästää. Ja se oli sillä hetkellä minulle vähän liian hankala kysymys, koska eh, minä olin kyllä Eh, ihan riittävän tietoinen budjettipoliitikko, että tiesin, että ei olekaan niin helppoa säästää budjetista. Kyllä meillä yleensä on ihan selvät ajatukset siitä, mitä rahoilla haluamme tehdä mm ja me emme halua ottaa sitä pois. Äh, ja äh, sitten jotain selitin ja kysyin myöhemmin juontajalta, että mitä hän tällä kysymyksellä oikein ajoi takaa. Ja hän sanoi, että no ne virastot, niitä on niin hirveästi eikä niitä oikeastaan tarvita. No minä olen sitten sen jälkeen tätä asiaa seurannut ja kuunnellut äh, euroskeptikkoja. Hehän varsin laajamittaisesti vaativat, että virastoista luovuttaisiin ja älykkäitä argumentteja niitä en ole kovinkaan usein kuullut. On varmasti ihan järkevää tutkia, äh, ovatko virastojen tehtävät vielä ajanmukaiset ja täyttävätkö ne tehtävänsä, mutta sitten on tärkeää myös varmistaa, että tuottaako virastojen tuottama työ eurooppalaista lisäarvoa. Ja tämä oli äh, tämän tutkimuksen tehtävä. Eli äh, jos tietyt virastojen tehtävät, jotka liittyvät sisämarkkinoihin, joutuisivat jäsenvaltioiden mm, tehtäväksi tai komission tehtäväksi, niin olisiko se myönteinen tulos taloudellisesti? Ja odotan nyt kovasti tätä tutkimusta ja sen tuloksia. Kiitoksia. Monsieur Jacques va répondre à l'impatience de... Asiantuntijamme varmasti innokkaasti haluaa vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Well, thank, thank you very much indeed for, uh... Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänä päivänä tänne esittelemään tämän tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen nimihän oli äh, viraston puutteen kustannukset sisämarkkinoiden osalta. Me olemme nyt juuri saattamassa loppuun tätä tutkimusta sinne sen päättämisessä kestää vielä hetkinen ai, hetkisen aikaa, joten tämä on tällainen etukäteen julkaistu versio tästä. Tässä 15-20 minuutin aikana haluaisin antaa teille yleiskatsauksen tutkimuksen tavoitteisiin ja metodologiaan, samoin kuin esitellä löydökset ja johtopäätöksemme. Mitä tavoitteita tällä tutkimuksella nyt sitten oli? No, meillä on nelin, neljä eri tavoitetta. Ensinnäkin haluttiin tarkastella sitä vaikutusta, joka on tämänhetkisillä virastoilla niin Euroopan unionin talousarvioon kuin kansallisiinkin talousarvioihin ja miettiä sitä, Olisivatko nämä vaikutukset erilaisia, jos kansallisella tasolla voitaisiin samantyyppisiä toimia ja palveluja toimittaa sen, näiden virastojen sijaan? Ja koska tässä, puhun, tässä, tässä puhutaan paljon nyt kustannuksista ja hyödyistä, ja sittenkin, mitä hyötyä on siitä, että näillä virastoilla on oma roolinsa harmonisoitujen standardien ylläpitämisestä 28 jäsenvaltiossa? Ja hieman myös äh, tarkastellaan sitä lisäarvoa, jota tämä tuo kansali- eri toimijoille, eli esimerkiksi kansallisille viranomaisille ja kolmansille toimijoille, kansainvälisille järjestöille ja yrityksille. Tutkimuksen laajuus rajoittui seitsemään virastoon jotka on luoteltu tuolla Euroopan unionin tekijäoikeusvirasto, ilmailuturvallisuusvirasto, lääkevirasto ja kolme rahoituksen tark- valvontavirastoa, ESMA, vakuutus- ja työeläkevakuutusvirasto ja pankkivalvontavirasto. Tutkinta on nyt, tutkimusta on tehty pari-kolme kuukautta nyt, ja tässä on ollut paljon eri keskusteluja itsevirastojen kanssa, kansallisten virastojen kanssa on käyty keskustelua yritysten, kuten esimerkiksi Airbusin ja erilaisten järjestöjen kanssa. Ihan lyhykäisesti tästä metodologiasta. Tämän tutkimuksen tutkimuksen kustannukset nyt on mainittu, tai siis kun tutkitaan sitä, mitä kustannusta on, jos virastoja ei olisi. Tässä tutkimuksessa, jos äh, tutkitaan sitä, että ei olisi Euroopan unionia, niin siinä äh, mietitään, mikä kustannus olisi sillä, että ei äh, tätä prosessia saatettaisiin loppuun, mutta kun tässä meidän tutkimuksessa me tarkastelemme jotain, joka on jo olemassa, eli nämä virastot ovat jo olemassa ja kysymme, mitä tapahtuisi, jos näitä virastoja ei olisi toiminnassa, joten tämä on hieman erilainen lähestymistapa. Ydinmetodologia tässä on ollut se, että tarkastellaan kolme, kolmea tärkeintä skenaariota. Ensimmäinen on, on tämä status quo-skenaario, eli nykytilanne sellaisenaan – ja seitsemän viraston aiheuttamat kulut. Toinen on tällainen best case, paras mahdollinen skenaario, tai ehkä sitä pitäisi kutsua vähiten huonoksi skenaarioksi. Siinä virastojen tehtävät ottavat, jäsenvaltiot ottavat ne hoitaakseen, mutta säätelykehys jokaisen tapauksessa, eritoten tämä keskinäisen tunnistamisen menetelmä edelleen olisi voimassa. Ja kaikista huonoin skenaario olisi sitten se, että EUn säätelykehys ei enää olisi voimassa, koska keskenään vastavuoroinen tunnustaminen olisi kadonnut. Ja tässä jäsenvaltioiden täytyisi toistaa näitä rakenteita vahvasti ja eritoten ne yritykset, jotka käyttäisivät näitä virastojen palveluja joutuisivat eri jäsenvaltiossa ottamaan monen eri tahon yhteyttä omien tuotteidensa ja palveluidensa markkinoille saattamiseksi. Kävisin nyt lyhykästi läpi nämä kaikki kolme skenaariota ja kaksi mielenkiintoista niistä, niihin keskityn enemmän. Jos otetaan nykytilanne, eli tämä nollaskenaarion mukaan, meillä on seitsemän virastoa, joita olemme tarkastelleet, niiden yhteinen vuosittainen budjetti on noin vähän yli miljardi euroa. Eli tärkeää on korostaa sitä, että aika pieni osa tästä rahoitetaan suoraan Euroopan unionin talousarviosta, noin 80 miljoonaa euroa, koska monet näistä virastoista saavat merkittävästi omia tuloja erilaisista maksuista, käyttömaksuista järjestöiltä ja yrityksiltä, jotka käyttävät niiden palveluja. Jos tarkastellaan esimerkiksi Euroopan unionin lääkevirastoa ja tekijänoikeusvirastoa, niin yli 90 prosenttia niiden talousarviovaroista tulee käyttömaksuista yrityksiltä, jotka käyttävät näitä virastoja palveluidensa tai tuotteidensa rekisteröimiseksi Euroopan unionin laajuisesti. Jotkut näistä rahoitusvalvonta virastoista, ne, niiden riippuvuus Euroopan unionin talousarviosta on merkittävästi korkeampi. Euroopan omaisen talousarvio vuosittain oli noin 30 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 40 prosenttia siitä tulee noin noin 40 prosenttia tulee Euroopan unionin talousarviosta, mutta tässä eh, täytyy ennen kaikkea korostaa sitä, että kustannukset virastojen toiminnan osalta eivät tule pelkästään ja pääsääntöisesti EUn talousarviosta. No mitä mahdollisesti tapahtuisi, jos mitään ei, mikään ei muuttuisi? Kokonaisuudessaan niin virastolle suunnittut eh, talousarviovarat tulevat todennäköisesti hieman laskemaan mutta virastojen tuottavuus kasvaa. erilaisten toimien kysyntä näiltä virastoilta on kasvanut vuosittain noin 5-10 prosenttia, mutta kustannukset ovat laskeneet. Joillakin virastoilla on varsinkin alkuvaiheessa korkeammat kustannukset ja toisten virastojen, virastojen osalta kustannukset laskevat. Mutta yleinen trendi on siis alaspäin. Seuraavaksi ensimmäinen näistä kahdesta lyhykäisesti esittelemästäni skenaariosta. Eli tässä ykköskenaariossa Säätelykehys pysyisi edelleen paikallaan, mutta virastojen tehtävät siirtyisivät jäsenvaltioiden erilaisille elimille. Ja olemme arvioineet tässä tutkimuksen vaiheessa, että puhumme noin 160-170 lisää miljoonasta vuosittain, jos virastojen tehtävät siirrettäisiin jäsenvaltioille. Nämä lisäkulut tulisivat osittain siitä, että pitäisi luoda uusia elimiä ja myös näiden pitäisi olemassa olevien virastojen osalta niiden pitäisi ottaa lisätehtäviä huolehtiakseen. Jäsenvaltioiden osalta kustannukset eivät jakaantuisi tasaisesti. Jos tarkastellaan vaikka lentoturvallisuusvirastoa, jos eurooppalaista virastoa ei olisi olemassa, niin monet maat, mahdollisesti Ranska, Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta, jolla on vahvasti lentokoneteollisuutta, ne kantaisivat suuren vastuun kaikkien muiden jäsenvaltioiden puolesta turvallisuuskysymysten varmistamisesta, mutta esimerkiksi patenttiviraston osalta taas todennäköisesti kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi omien kansallisten virastojensa työtaakkaa lisätä. Nämä olivat esimerkkejä. Lisäkustannusten jako tämän skenaarion piirissä riippuisi siitä merkityksestä, joka on erillisten jäsenvaltioissa sijaitsevien virastojen tai eliten merkityksestä ja niistä yrityksistä, jotka käyttävät tällä hetkellä virastoja omien tuotteidensa ja palveluidensa osalta. Sitten tämä toinen skenaario. Tämä on siis sellainen tilanne, jossa virastoja ei ole olemassa, jossain vaiheessa tulevaisuudessa myös sääntelykehys todennäköisesti alkaisi hajota ja vastavuoroinen tunnustaminen rapautuisi. Kaikki nämä virastot, ennen kaikkea nämä neljä ensimmäistä yhteismarkkina, yhteismarkkinavirastoa, niin niiden osalta tuotteita pitäisi ja palveluita pitäisi ruveta kansallisesti rekisteröimään ja tästä tulevat nämä suuremmat kustannukset. Koska kun tarkastellaan näitä kansallisia maksuja, joita kannattaisi, ne olisivat merkittävästi alhaisempia, jos puhuttaisiin kansallisen viraston tasosta, mutta mutta jos pitää sama tuote monessa eri jäsenvaltiossa rekisteröidä, niin kustannuksetkin kumuloituvat ja tästä tulee kalliimpaa kuin jos olisi vain yksi ainoa eurooppalainen virasto. Me laskemme yhteen nämä EU-tason analyysit ja kun puhutaan tästä kakkosskenaariosta, kun yritysten täytyy useassa eri jäsenvaltiossa rekisteröidä tuotteensa, niin tässä puhutaan noin 500 miljoonasta viiva miljardista lisäeurokustannuksesta Euroopan unionissa, joten tämä on paljon suurempi kuin tuo aiemmin siteeraamani 160 miljoonan euron lisämaksu, jossa virastot siirrettäisiin jäsenvaltioiden tasolle, mutta sääntelykehys edelleen pysyisi voimassa. Näiden antamanien lukujen lisäksi tulisi myös piilokuluja eurooppalaisille yrityksille, koska tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että niiden pitäisi maksaa lisää laskuja, vaan tulisi myös sisäisiä lisäkustannuksia, kun hakemuksia pitää tehdä moneen otteeseen, moneen eri virastoon Euroopan unionissa tuotteiden sertifioimiseksi. Me emme aika- ja resurssipulan takia voineet yksityiskohtaisesti näitä lisäkuluja tarkastella, mutta kun saimme monilta yrityksiltä paljon palautetta, niin palautteesta huomasi, että nämä lisä- ja piilokustannukset olisivat paljonkin suurempia mahdollisesti kuin kansallisille viranomaisille maksettavat rekisteröintimaksut. Kolmas seikka on sitten se, että virastojen olemassaolon lopumisen kustannusten määrällistäminen on äärimmäisen tärkeää ja vaikeaa. On hyvin vaikea asettaa mitään lukua sille, mitä hyötyjä tulee esimerkiksi Euroopan unionin rahoitussektorin vakauttamisesta ja näiden rahoitusvirastojen osalta tämä määrällistäminen on hankalampaa. Sitten tässä on muitakin määrällistämisen osalta vaikeita kuluja. Kaikilla vira, kaikkiin virastoihin liittyy paljon asiantuntijuutta. Ajatellaanpa vaikka lääketurvallisuusvirastoa. Siellä toimii noin 4500 asiantuntijaa, jotka auttavat kansallisia virastoja uusien lääkkeiden arvioimisessa ja tieto kantaa on kerätty Euroopan unionin laajuisesti ja se voidaan helposti saada saadaan helpommin saataville kuin jos tämä tapahtuisi maa maalta. Ja virastoilla on erittäin tärkeä rooli esimerkiksi ilmailuturvallisuuden alalla. Ilma, turva, lentoturvallisuusvirastossa sanottiin, että jos nyt esimerkiksi palataan 60-70-luvulle, jolloin ei ollut tällaista virastoa, jokaisen maan piti määritellä erilaiset omat turvamääräyksensä alusten osalta, jotka liikkuivat sen ilmatilassa. Ja eurooppalaiset, eurooppalaisten lentokonevalmistajien osalta lentoturvallisuusvirastolla on merkittävä rooli myös, kun tehdään yhteistyötä ei-EU ei ESU olevien valmistajien kanssa ja mietitään näitä turvallisuusstandardeja. Sitten, jos nämä virastot suljettaisiin, niin tällä tulisi ainakin meidän näkemyksemme mukaan olemaan vaikutuksia niihin niiden maiden talouksiin, joissa nämä virastot ovat. Näissä eh, virastoissa on noin 3500 työpaikkaa. Jotkut näistä työpaikoista siirtyisivät jonnekin muualle, mahdollisesti tänne Brysseliin. Ja nämä työtehtävät sitten, työtehtävissä hoidettaisiin niitä asioita, joita ennen virastossa hoidettiin. Virastot auttavat tekemään parempaa politiikkaa ja ne antavat oman panoksensa myös poliitikkojen työlle. Jotkut tähän politiikkaan liittyvät asiantuntijatyöt pitäisi toteuttaa täällä Euroopassa, eri, Euroopan unionin puitteissa Brysselissä eri yksiköissä. Eli taloudellisia vaikutuksia tulisi merkittävässäkin määrin e, myös paikallisella tasolla. Tarkist tarkastelimme vaikutuksia Euroopan unionin toimielimin eritoten komissioon. Jos virastoja ei olisi, joitakin tehtäviä ei siirrettäisi jäsenvaltioihin, vaan ne palaisivat Euroopan unionin toimielimiin, kuten komissioon. Tietysti komissio kyllä voisi palkata lisää henkilökuntaa tai hyödyntää olemassa olevaa henkilökuntaansa näiden tehtävien tekemiseksi, mutta uskoisin, että olisi vaikea talouskuri talousarviokuritilanteessa tätä hoitaa. Koska tässä myös olisi vaikeampaa tehdä tätä eroa politiikan tekijöiden ja neuvonantajien välillä sitten. Sitten lopuksi vielä kokonaisuudessaan tästä tutkimuksesta. Aikaisemminhan sanoin, että tätä tutkimusta ollaan nyt saattamassa loppuun. Se ei vielä valmis ole. Minä en epäile ollenkaan, kun olen tarkastellut tätä nyt, että virastojen käyttökustannukset ovat alhaisemmat kuin jos niiden tehtävät siirrettäisiin jäsenvaltioiden tasolle tai mahdollisesti joidenkin toimien osalta myös komissioon. On selkeästi tärkeää korostaa kuitenkin sitä, että kustannussäästöjen määrällistäminen on hankalaa, koska tarkastelemme sellaisia tilanteita, joita ei ole olemassa Lopuksi vielä toteaisin, että kannattaisi vielä laajemminkin tutkia kuin näitä seitsemää virastoa. Tiedämme, että on muitakin virastoja, joilla on oma tehtävänsä yhtenäismarkkinoilla. uskomme, että jos tätä tutkimusta pidetään nyt hyödyllisenä, niin sitten kannattaisi myös tarkastella niitä kustannuksia ja hyötyjä, joita tulee joistakin näistä muista virastoista, jotka toimivat sisämarkkinoilla. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte minua. Toivottavasti tästä oli telilo. Kiitos tästä selonteosta. Nyt käännyn Kairin puoleen ja kysyn, että onko hän nyt rauhoittunut vai vieläkö hän on kärsimätön? Also ich bin mit dem Vortrag und den... No. Minä olen tyytyväinen tähän esitykseen ja tuloksiin, koska tässä on aivan selviä indikaattoreita, että on ihan äh, mm, määrällisiä tai äh, ei edes mitattavia tai edes mitattavia säästöjä, joita nämä virastot tuovat sisämarkkojen toiminnalle, mutta myös konkreettisia palveluja, jotka hoidetaan keskitetysti eikä 28 jäsenvaltiossa. Ja kaikkein vaikuttavin luku oli se, että äh, tämä ei ole valtava säästö niinkään Euroopan unionin budjetille, vaan että ne kustannukset, jotka alan äh, itsensä olisi kannettava, olevat valtaisat tämä miljardi oli kyllä yllättävän korkea luku. Joten uskon, että tämä on asia, joka vie meitä eteenpäin poliittisessa argumentaatiossamme. Ehkä myös täällä parlamentissa, kun tämän tutkimuksen tuloksista voidaan keskustella vähän laajemmin, niin arvostus näille EU-elimille kasvaisi. Mehän usein keskusteluissamme vain sivuamme näitä virastoja, mutta tämä tutkimus varmasti osoittaa, että niille aloille, joiden kanssa ne tekevät yhteistyötä, selvemmän tämä näkyy ilmailualalla – ja lääkealalla, niin niille aloille ne ovat erittäin tärkeitä keskustelukumppaneita ja hyvin merkittäviä sille, että nämä teollisuuden alat pääsevät eh, hyötymään sisämarkkinoista. Kun on kyse siitä, että pitää varmistaa näiden virastojen toimintakyky, niin on varmaan hyödyllistä muistaa nämä luvut. Minä en halua nyt muistuttaa tätä ikävää kokemusta. Äh, äh, nämä maksut, miten ne ovat äh, syntyneet, miten mahdollisesti syntyneet virastojen ylijäämät voitaisiin hyödyntää budjetissa tai virastoissa. Sitä keskustelua en nyt halua palauttaa mieliin, mutta juuri tämä ilmailualan lausunto. Minä keskustelin Euroopan unionin ilmailualan edustajilla kanssa, kun luin lausuntoa Jasasta ja tiivistäänpä tämä yhteen virkkeeseen. Edustaja sanoi, että maksujen korkeus on meille ihan toisarvoista. Ensisijaista on se, kuinka nopeasti virasto pystyy toimimaan ja kuinka nopeasti virasto pystyy tarjoamaan sen palvelun, jota se alalle tarjoaa. Eli kuinka nopeasti se pystyy tässä tapauksessa Euroopan ilmailualalle ähm, tuottamaan sertifikaatteja, äh, lupia, jotta uudet tuotteet voivat päästä markkinoille. Minä aion varmasti vielä vähän tutkia tätä äh, tutkimusta ja sitten kun on kyse eri eh, asioista, budjetista, mutta myös perusasetusten muutoksista, jotka ovat eh, mm, pian edessä, niin aion hyödyntää tätä tutkimusta argumentaatiossani. Kiitos. Nyt edustaja Tsehovski. Děkuji, pane předsedající. Kiitos, puheenjohtaja. talousarvion valvontavaliokunnassa me seuraamme hyvin tarkkaan virastojen työn tuloksia ja me olemme kritiikissä aika lailla säälimättömiä. Kaikki kivet käännetään, kun haluamme arvioida virastojen tekemää työtä. Me emme tyydy siihen, että toteamme vain, että kaikki on hyvin. Olemme usein otteeseen kieltäytyneet myöntämästä vastuuvapautta joillekin virastoille. Olen ollut EPPn esittelijänä jo pitkään näissä virastoasioissa ja olen käynyt 19 kertaan virastovierailulla. Olen käynyt vähän joka puolella Eurooppaa ja jokaisessa virastossa olen viettänyt vähintäänkin puoli päivää. Olen perehtynyt tilanteeseen syvällisesti ja vierailut ovat liittyneet viimeisen neljän vuoden aikana nimenomaan vastuuvapauden myöntämiseen. Edustaja Gajarin tapaan minäkin olen hieman vaikeuksissa sen suhteen, miten tähän virastokysymykseen vastattaisiin. Virastot tekevät hyvää työtä ja siellä on hyvä henkilökuntaa, mutta edelleenkin kritiikkikin on paikallaan. Meidän on pohdittava sitä, haluammeko me edelleenkin lähettää sinne rahaa. Eli siellä on viestintäongelma sen suhteen, miten ne viestivät meille tekemästään työstä ja saamistaan tuloksista. Kun nyt kuuntelimme Jack Mallonin puheenvuoron, asiantuntijamme puheenvuoron, ja saimme tietoja Ossi osittain valmiista tutkimuksesta. Mielelläni kyllä odottelisin johtopäätöksiä. Älkää nyt ymmärtäkö väärin. Euroopan unionin virastot ovat äh, hyvä juttu. Jos meillä olisi 28 eri säätelyviranomaista, jotka testaisivat sitten vaikkapa lentokoneen lentokykyä, Minulla on tältä alalta jonkin verran kokemusta. Sekin tasavallassa meillä on esimerkiksi sivilmailun alalla vain vähän asiantuntijoita ja eivät he pystyisi tällaista tehtävää hoitamaan. Puhumattakaan nyt sitten Maltan tai Kyproksen kaltaisista maista. Toivottavasti ei salin ulkopuolella tule nokkapokkaa tästä kritiikistä, kun kritisoin pieniä maita. Äh, pienet maat, Luxemburgi, Baltian maat, ei, ei niissä kerta kaikkiaan ole osaamista, asiantuntijuutta, jotta näitä tehtäviä siellä voitaisiin hoitaa. Haluaisin, että tällekin saataisiin jonkinlainen lukuarvo, niin että voitaisiin laskea se, kuinka paljon maksaisi se, että meillä olisi 28 erillistä virastoa hoitamassa näitä tehtäviä. Kävin myös elintarvikevirastossa. virastossa siellä tiimit tekevät erinomaista työtä. He käyvät myös tiedonvaihtoa aivan silmän räpäyksessä. Aivan hämmästyttävää on, miten tämä työ hoituu. Jos meillä olisi 28 jäsenvaltiossa päällekkäistä rinnakkaista työtä ja siellä pohdittaisiin, että kielletäänkö tämä tuote tänään vai huomenna vai mistä puolelta sitä nyt tänään tarkastellaan. On ihan hienoa, että tämä aihe on nyt avattu keskustelulle puheenjohtaja, tälle aiheelle pitäisi kyllä varata enemmänkin aikaa. Juuri näinä aikoina EUn virastot ovat kyllä todellinen aarre, mutta valitettavasti tämä aarre on aika lailla peitossa. Merci. Qui d'autre Kiitos. Kuka muu vielä haluaa käyttää puheenvuoron? Monsieur Maragall. Edustaja Maragall. Merci, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama konkreettinen kysymys. Tämä aihe on äärimmäisen mielenkiintoinen ja hyvinkin tervetullut. Tässä on tällainen lähtöhypoteesi. Me analysoimme näitä välineitä, eli virastoja, mutta pidämme itsestään selvänä sitä, että niin, että toimet, eli siis toimivaltuudet, joita virastoilla on, olemme vakuuttuneita siitä, että näitä tehtäviä kannattaa hoitaa nimenomaan eurooppalaisella tasolla eikä kansallisella tasolla. No, tämä hypoteesi on hyväksytty ja ihan mielenkiintoinen, mutta kannattaisi vielä eksplisiittisesti tuoda esille tämä lähtöhypoteesi niin, että varmistetaan se, että tehtäviä todellakin kannattaa hallinnoida ja toteuttaa eurooppalaisella tasolla eikä kansallisella tasolla. Ja näin ollen tästä lähtökohdasta lähtien voimme arvioida myös eri vaihtoehtoja näiden virastojen osalta, koska vaikka virastot ovatkin olemassa, niin jossakin tapauksessa voitaisiin ajatella esimerkiksi, että komissio hoitaisi näiden virastojen hallinnon suoraan. Miksipä ei? Monesti jäsenvaltioissa ei ole virastoja, vaan julkinen hallinto hoitaa näitä tehtäviä. Ehkä tämä olisi yksi vaihtoehto, tai vaihtoehtoisesti joku näistä, jotkut näistä virastoista voisivat hieman integroida, auto, integroituitua automaattisesti ja tällä tavalla skaalautua No tässä nyt on analysoitu seitsemän virastoa, mutta jos kaikki virastot analysoitaisiin, niin kyllä siellä voitaisiin saada myös operatiivisessa mielessä hyötyä ja leikattua näitä kustannuksia, jos hieman skallattaisiin näitä ja yhdistettäisiin tällaisia yleisyydellisiä palveluja. Viimeinen kysymys on poliittinen, aivan niin kuin tämä tutkimus on. Mutta yksi mahdollinen vaihtoehto olisi se, että näiden virastojen kantavat maksut olisivat sellaisia, että niillä saataisiin katettua kaikki toimintakustannukset, niin kuin monissa julkisissa palveluissa jäsenvaltioissamme. Ja näin pitäisi olla myös Euroopan unionin tasolla, koska näin on kansallisella ja myös paikallisella tasolla. Voitaisiin ajatella, että jos virasto tuottaa palveluja, niin kuin tänä päivänä on, ja on myös välttämätöntä, että näitä palveluita on, niin miksipä ei ajateltaisi sitä, että ne, jotka hyötyisivät näistä palveluista, myös kantaisivat ne kustannukset, joita niistä syntyy. Molemmat kysymykset varmasti ansaitsevat pohdintaa ja olen yhtä mieltä siitä, että tämä tutkinto, tätä, tutkimusta voidaan laajentaa kattamaan kaikki Euroopan unionin virastot. Kiitos. Merci, Monsieur Kiitos, edustaja Maragall. Edustaja Donanno. Äh, puheenjohtaja, haluaisin vain tietää näistä seitsemästä virastosta. Kohta se tulee selville. Onko muita kommentteja? Ei näyttäisi olevan. Edustaja Depré. Äh, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että olen iloinen johtopäätöksestä. Olisimme olleet huolissamme, jos johtopäätös olisi ollut se, että Euroopan unionin virastot olisivat olleet paljon kalliimpia kuin tämä toinen skenaario, eli hyvä uutinenhan tämä oli. No, kaksi kysymystä, jotka liittyvät siihen, mitä edustaja Maragall totesi. Voimme esittää toisenkin kysymyksen, nimittäin mikä on lisäkustannus tiettyjen virastojen kohdalla, ei välttämättä kaikilla aloilla? Mikä on lisäkustannus, joka syntyy siitä, kun virasto luodaan, perustetaan, verrattuna siihen, että tietyt toimet voitaisiin hoitaa hallinnon tasolla. En väitä, että näin voitaisiin aina toimia, mutta onhan meillä varsin äh, riippumatonta hallintoa, joka voisi tiettyjä tehtäviä hoitaa. Eli tässä yhdyn Maragallin esittämään kysymykseen. Tämä vaihe ei ole huomioitu tutkimuksessa. Pitäisi tehdä ero toisaalta niiden sektorien välillä, jossa tarvitaan riippumatonta viranomaista, äh, objektiivista äh, ja niin edelleen, joka ei ole hallinnon valvonnassa. Mutta toisissa tapauksissa välttämättä mm, näin ei ole välttämätöntä toimia. No sitten budjetin näkökulmasta. Kun ajattelemme unionin budjettia ja vertailla jäsenvaltioiden kanssa, niin tässä mainitaan maksut, jotka maksavat ne, jotka turvautuvat viranomaisen palveluksiin. Tämä ei päde kaikkiin virastoihin. Olisiko sitten kuitenkin argumentti samansuuntainen, kun ajattelemme juuri näitä virastoja? D'autres demandes de parole. Ei näyttäisi olevan muita puheenvuoropyyntöjä. Luvallanne, hyvät kollegat, kysyn, että oletteko voineet varmistaa, että jokaisella virastolla todella on oma hyötynsä? Ovatko ne hyödyllisiä kaikki? Eikö joskus ole kyse siitä, että jotakin jäsenvaltiota sattuu miellyttämään se, että saadaan virasto omalle maaperälle? Onko kaikilla virastoilla todellakin eh, hyödyllinen tehtävä ja nimenomaan tällainen spesifinen tehtävä. Kun ajatellaan esimerkiksi hallinnon toimintaa tai virastoja, joita on jäsenvaltioissa, niin joskus on näiden virastojen tehtävät tällä tavalla ovat ikään kuin turhia. Ja piti osoittaa, että kyse on tehokkuudesta ja taloudellisista seikoista, eli kustannusten pienenemisistä, jolla viraston olemassaolo oikeutettiin. Meillä on teollisia tekijänoikeuksia valvova virasto Espanjassa ja se toimii ylijäämäisesti. Tämähän on nyt kilpailuasemassa sitten kansallisten viranomaisten kanssa. Täytyisi nostaa rimaa aika korkealle. Muutoin käy niin, että todellakin kilpaillaan sitten kansallisten viranomaisten kanssa. Voimmeko me toimia tässä riittävän äh, vahvalla tavalla, jotta äh, järkevä, järkevyys on ikään kuin ensisijaista? Haluatteko näihin kommentteihin ja huomioihin vastata aivan yhteenvedon omaisesti? Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ehkäpä voisin nostaisi vain joitakin asioita, koska jotkut eivät ole sellaisia, että minun tehtävänä olisi niihin vastata. Mutta on totta, että on mahdollisuuksia parantaa virastojen toimintaa me pystyimme tunnistamaan osan niistä. Jotkut niistä leikkaavat budjettejaan. Voidaan sanoa, että tämä mm, lupaa parannusta, mutta viimeinen asia, jota me tutkimuksissamme sanoisimme, on, ettei olisi mahdollisuuksia leikata kustannuksia tai ainakin parantaa tehokkuutta. On myös totta, että virastot eivät ole kovinkaan hyviä kertomaan siitä lisäarvosta, jota ne saavat aikaan. Ne toimivat niiden asetusten puitteissa, e, joilla ne on perustettu, mutta yleisesti ottaen sanoisin, että ne eivät ole kovinkaan hyviä osoittamaan lisäarvoaan eri jäsenvaltioille ja muille. Kysymys siitä, olisiko muillakin virastoilla mahdollisuus kerätä maksuja sellaisille, jotka niitä eivät tee. Se on mielenkiintoinen Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomainen, joka on yksi näistä kolmesta finanssivalvontaviranomaisesta, joita meidän piti tarkastella. Katsoo nyt, voisiko se ottaa käyttöön maksuja luottoluokituslaitoksille, joita se valvoo. Ja tämä on erittäin tärkeä kysymys, joka pitäisi ottaa esille. Virastojen pitäisi vastata siihen, katsoa olisiko enemmän mahdollisuuksia kerätä tuloja, jotka sitten kattaisivat ne mm, palvelut, joita ne tarjoavat sen sijaan, että kaikki maksettaisiin EUn budjetista. Sitten osa niistä tuloista, jotka ylittävät kustannukset, että voitaisiinko se panna takaisin budjettiin, niin sekin on asia, joka äh, pitäisi olla keskusteltavissa. Äh, meidän näkemyksemme on se, että vaikka onkin vaikea, mm, vaikea määrällisesti laskea sitä hyötyä, joka näillä virast, joka nämä virastot tarjoavat jäsenvaltioille. Sitä on hyvin vaikea laskea äh, sekä kustannusten että hyötyjen osalta. Tulimme kuitenkin hyvin laajasti yhteisymmärrykseen, ei pelkästään virastot keskenään, nehän voisivat olla tässä vähän puolueellisia, mutta myös yritykset Euroopassa olivat sitä mieltä, että ilman näitä eh, viranomaisia ja ilman sitä, että ne valvovat eh, yhteisiä sääntöjä, niin yrityksillä olisi paljon suuremmat eh, toimintakustannukset. Vaikka tätä ei siis voidakaan kvantifioida, niin meillä on kuitenkin sellainen näkemys tästä palautteesta johtuen, että säästöt olisivat merkittävät. Ja vielä viimeiseksi esittelijä. Ei minulla ollut tähän oikeastaan mitään lisättävää, puheenjohtaja. No hyvä. Mikrofoni. Nous allons passer à la seconde. Siirrymme seuraavaan tutkimukseen. Tässä kyseessä on politiikkojen täytäntöönpano ja kustannukset kustakin eurosta, joka maksetaan unionin talousarviosta silloin, kun kyseessä on politiikkojen täytäntöönpano eri jäsenvaltioissa. Tässä edustaja Muretanin tehtäväksi oli annettu valvoa tämän tutkimuksen edistymistä. Nyt alustuspuheenvuoro. Thank you very much, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tiimiä, joka on tehnyt työtä, että tämä tutkimus saataisiin äh, aikaan äh, kustannukset, jotka syntyvät äh, kansallisille edunsaajille saada, jotta he saavat eh, avustusta Euroopan unionin budjetista ja eh, minä haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että hän on auttanut tämän tutkimuksen eh, toteuttamisessa, koska tämä konsulttiryhmä, joka tutkimusta teki, sen piti saada tietoja eh, komissiolta ja minun on sanottava, että komission pääosastot eivät olleet kovinkaan halukkaita antamaan tälle eh, tutkimuksen tekijätiimille riittävästi ja tarpeellista tietoa, mitä ne he olisivat tarvitsevat työnsä tekemiseksi. Ja teidän tukenne ja varapuheenjohtaja Georgievan kautta tämä tieto annettiin tutkijoiden käyttöön ja siksi haluaisin kiittää teitä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Georgievaa ponnisteluistanne että saimme tarpeelliset tiedot niin, että tutkimus saatiin tehtyä ja näin myös parlamentti pystyi täyttämään roolinsa sen tehtävähän on valvoa komissiota. Tämän tutkimuksen ala oli se, että pitäisi tunnistaa ne kustannukset, joita edunsaajilla on, kansallisilla viranomaisilla on, jotta ne voivat käyttää EUn avustuksia ja yritetään tunnistaa niitä eroja, joita on ohjelmien välillä, jotka ovat suorassa hallinnoinnissa ja jaetussa hallinnoinnissa. Ja on aloja, joissa kustannukset ovat loppujen lopuksi liian korkeat edunsaajille, erityisesti suhteessa siihen kokonaissummaan, jonka ne saisivat eu budjetista. Jos mm, äh, hallinnollinen taakka ja kustannukset äh, ovat jollain aloilla niin suuret, että ne saattaisivat äh, ehkäistä edunsaajia hakemaan EU-rahoitusta. Tässä on erittäin mielenkiintoisia tuloksia, kun on kyse hankkeesta, jossa on suora hallinnointi. On selvää, että kustannukset jotka syntyvät EUn avustusten hakemisesta, niin ne ovat eh, pienemmät kuin kun on kyse esimerkiksi pk-yrityksestä tai pienemmästä yksiköstä. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei tietenkään olla mikään täydellinen arviointi EUn rahastojen käytöstä, vaan yritetään enemmänkin tunnistaa pullonkauloja löytää ratkaisuja, laajentaa parhaita käytänteitä, jotta saadaan aikaan hankkeemme parempi täytäntöönpano niin, että varmistetaan, että määrärahat saavuttavat edunsaajat helpommin, nopeammin, mutta tietenkin myös hyvän varainhoidon mukaisesti niin, että pystymme ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan petoksia, kun niitä syntyy. Päätän puheenvuoroni tähän puheenjohtaja. Odotan kovasti tätä esitystä ja myös sitä sen jälkeistä keskustelua. Kiitos. Nyt sitten Deloittin asiantuntijat, jotka kertovat meille suurin linjoin tästä tutkimuksesta ja sen jälkeen komission edustajat. Kuka sieltä käyttää puheenvuoron? Thank you, uh, Mr. Chair, Mr. Murson, members of... Kiitos puheenjohtaja parlamentin jäsenet. Minulla on ilo esitellä teille seuraavan 15 minuutin aikana tämän tutkimuksen pääkohdat. Tutkimuksen tarkoitus oli tarjota ymmärrystä EUn avustusten tehokkuudesta ja tehdä myös suosituksia, jotta tehottomuudesta päästään eroon. Me perehdyimme olemassa olevaan säätelyperustaan avustusten osalta. Olemme arvioineet myöskin kustannuksia niiden tietojen pohjalta, jotka saimme jäsenvaltioilta, komissiolta ja tuen saajilta. Ja olemme voineet tiettyjä äh, seikkoja havaita ja tämän pohjalta tehdä myöskin suosituksia, joihin palaan sitten tutkimuksen loppupuolella. Tutkimus keskittyi äh, tiettyihin ohjelmiin, ei suinkaan kaikkiin, vaan keskitymme kilpailukykyalan ohjelmiin, kasvuun ja työpaikkoihin, äh, taloudelliseen, sosiaaliseen ja terveydelliseen kohesioon ja kestävään kasvuun. Eli puhutaan noin kahdesta kolmasosasta kaikista avustuksista, eli varsin huomattavasta osuudesta. Niin kuin kaikki tiedätte, yksinkertaistaminen ja harmonisointi asetuksissa, kun näitä avustuksia on ollut suuri huolenaihe jo pitkään avunsaajien keskuudessa. EUn hallinto on tässä taustalla ja meillä on yleisiä sääntöjä ja myös erityisiä sääntöjä näiden avustusten myöntämisen perustana. Kun otamme huomioon ne erot, joita eri rahoitusohjelmissa on, niin on selvää, että varainhoitoasetuksessa on suuntaviivat ja suositukset ja siitä, miten terveellä tavalla avustuksia myönnetään. Ja sitten tämän lisäksi on erityisiä ohjelmia erityisine sääntöineen ohjelmakohtaisesti. Näissä säännöissä otetaan huomioon ohjelman erityispiirteet ja mahdollinen hallintotaakka, joka tähän ohjelmaan liittyy. On tiettyjä raportointivelvollisuuksia, tilintarkastusvelvollisuuksia ja niin edelleen. Voidaan todeta, että tietyt, siis tietyt säännöt vaihtelevat, kun ajatellaan esimerkiksi opiskelijoiden liikkuvuusohjelmaa, eihän sitä voida hallinnoida samalla tavalla kuin hallinnoidaan vaikkapa suurta kansainvälistä tutkimusohjelmaa. Täytyy myös panna merkille, että tavoitteena kuitenkin mahdollisuuksien mukaan on harmonisoida silloin, kun se on asianmukaista sääntöjä, joita eri ohjelmissa käytetään. Kokonaisprosessi on aika lailla samankaltainen kaikissa ohjelmissa, vaikkakin täytäntöönpano voi olla erilaista, niin kuin jo totesin. Kun ajatellaan tutkimustamme ja näitä kalvoja, niin oikeastaan havaitsimme kolme pääosaa. Ensinnäkin ehdotusten tekovaihe, eh, päätösten tekovaihe, sitten eh, avustusten myöntäminen ja sitten hankkeen lopettamisvaihe. Kyse on suorasta hallinnoinnista, yhteishallinnoinnista – ja säännöt ovat tietenkin erilaiset eri tapauksissa. Jäsenvaltiot, virastot, alueet, kans- kansalliset viranomaiset tietyissä tapauksissa. Avustuksen hakkija, jos hän saa avustuksen, on siis edunsaaja siinä tapauksessa, niin hän on sitten eri äh, määrin tässä mukana. Vaaditaan esimerkiksi rekisteröintiä, ehdotuksen tekoa, neuvottelua, hankevaiheessa ja niin edelleen. Prosessin hallinnointi vaatii huomattavia resursseja, rahoitusresursseja, henkilöstö, henkilöstöä eri osapuolten osalta. No jos katsomme sitten tämän prosessin kustannuksia, komission yksiköt eivät voineet tarjota kaikkea tarvittavaa tietoa yksilöitynä tämän tutkimuksen tarpeisiin. Sen takia kustannuksia pitäisikin katsoa ikään kuin tapaustutkimuksena. Tarvitaan hieman varovaisuutta, kun ekstrapoloidaan näitä kustannuksia äh, suhteessa eri ohjelmiin. Me emme saaneet Erasmus Plusasta kustannustietoja, eli Erasmus Plus ei näin ollen ole mukana tässä esityksessä. EUn tasolla ja tässä tutkimuksessa mainitsin jo alkuun ohjelmat, jotka ovat mukana ja Erasmus Plus siis poissuljettuna. Komissio käyttää noin 300 miljoonaa avustusohjelman täytäntöönpanoon suorassa hallinnoinnissa ja valvontaviranomaisen roolissa. Olemme laskeneet prosenttiosuuksia ja keskimäärin suoran hallinnoinnin kustannukset ovat 0,83 prosenttia, lähellä yhtä prosenttia siis sopimusarvosta. Ja silloin kun kyse on yhteishallinnoinnista, niin puhutaan 0,10 prosentista. Mainitsin tässä keskiarvot. Vaihteluväli on 0,99 äh, ja 18,77 äh, prosentin välillä, eli aika suuri vaihteluväli. Sitten kun kyse on yhteishallinnoinnista, niin sitten vaihteluväli ulottuu aina 0,15 prosenttiin. Nämä erot voidaan nähdä riippuvaisiksi eh, siitä, minkälainen, kuinka suuri yksittäinen avustus on. Sitten asiaan vaikuttavat esimerkiksi lainsäädäntö, raportointivelvollisuudet, valvontavelvollisuudet ja niin edelleen. Jos katsomme tilannetta kansallisella ja alueellisella tasolla, niin kustannuksia aiheuttavat äh, saman tapaan kuin komissiossakin suora hallinnointi. Kustannukset on arvioitu 5,05 prosentiksi ja tässä vaihteluväli 30 tapauskohtaisesti kun katsomme edunsaajien tasolla tätä tilannetta, niin tapaustutkimusten pohjalta vaihteluväli on 1-19 prosenttia. Eli tämä on kaikista suurin vaihteluväli näissä tapaustutkimuksissa. Ja tässä kustannukset ovat sidoksissa avustusten suuruuteen ja toisaalta myös pienten avustusten saajat joutuvat myöskin äh, nämä suuret äh, kustannukset maksamaan. Useissa tapaustutkimuksissa näimme, että edunsaajan kannalta puhutaan noin 20-30 prosentin kustannuksissa – myös silloin, kun hakija ei saa avustusta, niin joudutaan edelleenkin huomattavia kustannuksia maksamaan tässä prosessissa. On tärkeää muistaa, että komissio on jo ryhtynyt huomattaviin yksinkertaistamistoimiin, haastattelujen, tapaamisten, kyselykaavakkeiden pohjalta olemme havainneet, että tietyn tyyppistä hallintotaakkaa edelleenkin on. Kun keskitymme EU-tason, niin meillä on ei-harmonisoituja prosesseja, on paperipainotteista työtaakkaa, hyvin raskaita etukäteisarviointia ja valvontaa, harmonisoinnin puutetta kautta kaikkien ohjelmien on myös digitalisaation ja automaation liittyviä ongelmia ja myös valvontaan liittyviä ongelmia. No sitten kansallinen ja alueellinen taso hallintotaakka liittyi hyvin laajaan raportointivelvollisuuteen komission suuntaan. On myös epäselvää sääntelyä, on myös muutoksia lainsäädännössä ja hyvin monimutkaisia aikaa vieviä tilitarkastuksia. No sitten edunsaajien tasolla ensinnäkin on tärkeää havaita, että kun katsomme edunsaajien kannalta monimutkaistavia tekijöitä, niin erityisesti pienille toimijoille tilanne on monimutkainen. Ne eivät ole valmistautuneita näin monimutkaisiin prosesseihin ja uudet hakijat eivät omaa kokemusta tällaisesta prosessista. Pienet organisaatiot tai uudet hakijat voivat lannistua tässä prosessissa, kun ne ajattelevat niitä kustannuksia ja sitä hallintotaakkaa, josta tästä, joka tästä saattaa koikua. Tarvitaan paljon hallinnollista tietoa tulijoille. Tarvitaan myös asiakirjoja hankkeen tueksi, tilintarkastusta, valvontaa, joskus myös erilaisia tarkastuksia EU-tasolla ja kansallisella tasolla. kun ajatellaan 2007-2013 rahoitusohjelmia, niin yksinkertaistamista on jo toteutettu ohjelmissa 2014-2020. Lisätoimiakin on suunniteltu tai niitä ollaan täytäntöön panemassa. Yksinkertaistamisessa on keskitytty kustannusten korvaamiseen ja erityyppiseen automaation ja digitalisointiin. Yksinkertaistaminen sisältää esimerkiksi PK-yrityksille suunnatun uh, kustannuskorvausmenettelyn, digitalisaation, automatisoinnin ja tietyn harmonisoinnin jäsenvaltioiden kesken suhteessa komissioon. Kaiken tämän lisäksi tutkimuksemme ja palaute, jota saimme edunsaajilta, komissiolta ja jäsenvaltiolta osoittaa, että parhaiten käytäntöjen yksinkertaistamisen tarve täytyy vielä ottaa esille. Ensinnäkin säätelypuitteisto ja säännöt. Tarvitaan lisäharmonisointuja rahoitusohjelmissa, jos se on vain mahdollista. Tähän pitäisi perehtyä esimerkiksi niin, että olisi yksinkertaistettuja kulukorvausmenettelyjä. Toiseksi digitalisaatio ja automaatio toiminnoissa – Kyse ei ole pelkästään sen varmistamisesta, että prosessi on automatisoitu. Tämän lisäksi täytyy ajatella, miten prosessi on automatisoitu. Tästä täytyy myös viestiä edunsaajille selkeästi. Kolmanneksi liiketoimintaprosessin parantaminen. Tässä esimerkiksi väliraportointia voitaisiin vähentää ja auditointia, tilintarkastuksia voitaisiin helpottaa, yksinkertaistaa ja digitalisoida asiakirjojen toimistamista ja niin edelleen. Ja neljänneksi raportointivelvollisuudet ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, rahoitustietojen eriyttäminen niin, että prosessin hallinnointi helpottuisi. Voitaisiin keskittyä juuri niille aloille, joissa kustannustehokkuus olisi todennäköisempää. Lopuksi totean vielä, että tutkimus osoittaa, että avustusprosessia voidaan vielä yksinkertaistaa. Sitä kautta voidaan hyötyä kustannusten vähenemisen sekä jäsenvaltioissa että komissiossa ja myös alueilla. On tärkeää huomauttaa, että prosessiakin voidaan yksinkertaistaa edunsaajien ja hakijoiden näkökulmasta. Näin myös hallintotaakkaa voidaan pienentää. Onko sitten kyse vain havainnoinnusta hallintotaakasta, vaikka sitten kustannuksista. Se pätee molempiin. molempiin. Kiitos huomiostanne. Euh, Kiitos tästä tärkeästä tutkimuksesta ja sen esittelystä käsittelystä. Kyseessä on siis yksinkertaistaminen. Pitää paikkansa, että tämähän on aika lailla monimutkaista ja moni hakemus sitten katoaa ennen kuin se pääsee äh, ikään kuin lopulliseen vaiheeseensa ja avustuksia maksetaan. Joskus ollaan ihan absurdin rajalla, kun näemme minkälaisia menettelyjä on käytössä. Eli tämä tutkimus tässä mielessä on kyllä hyvinkin lupaava. Nyt sitten keskustelu. Edustaja Ashworth, olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitokset tästä esityksestä. Ne tieto oli erittäin hyödyllistä. Muutama huomio ja ajatus tästä. Te puhuitte tästä kustannusten Faarukasta. Kenties haluaisin hieman enemmän esimerkkejä. Tämä antaisi meille selkeämpää suuntaa. Olisiko esimerkiksi mahdollista äh, niin, että jäsenvaltiosta toiseen te nyt äh, mahdollisesti löytäisitte yhden jäsenvaltion tai alueen vaikka, äh, jonka osalta avata näitä kustannuksia, tai kenties jonkun ohjelma-alueen. On ohjelmia, jotka ovat merkittävästi kalliimpia kuin toiset, kun niitä pannaan täytäntöön. Puhuitte esimerkiksi pienyrityksistä ja näihinkin liittyy selkeästi huolia. Tästä haluaisimme tietää lisää. Sitten on muita alueita, joiden osalta houkutuksena on ehkä kustannusten osalta tehdä se johtopäätös, että koko ohjelmalle näistä ohjelmista tulee huonoa lisäarvoa. Minkälaisia näkemyksiä teillä mahtaisi olla tästä? Si, Monsieur Maragall. Kiitos, edustaja Maragall. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kolme kysymystä, hyvin konkreettisia. Kuuletteko nyt tulkkauksen? Hyvä. Ensimmäinen kysymys. Te jo puhuittekin näistä, mutta haluaisin kuulu, kuulla teidän näkemyksenne Aikaisemmin täällä puhuimme siitä, niistä kustannuksista, jos ei olisi virastoja. Nyt puhumme siitä, että ei olisi standardeja. Yhteen toimivuuskysymys. Vähän aikaa sitten parlamentissa hyväksyimme mietinnön, joka liittyi tietojärjestelmien yhteen toimivuusohjelmien kehittämiseen jäsenvaltioissa julkisessa hallinnossa – meillä on vielä paljon mahdollisuuksia varmaan optimisoida asioita myös rahoitusalalla. Sitten toiseksikin ajan, ajalle asetetut kustannukset. En ole mitään viitteitä tästä kuullut, mutta mitä lisäkustannuksia tulee siitä, kun siinä vaiheessa, kun prosessi alkaa, ja aikaa kuluu siihen, että prosessi on saatu päätökseen? Varmasti jokaiseen ohjelmaan liittyy omat monimutkaisuutensa. Minä äh, olin tänään ITRE-valiokunnassa, silloin puhuimme, siellä puhuimme Horisontti 2020 kysymyksestä. Siellä oli äh, henkilöitä, jotka puhuivat yliopistojen puolesta ja muiden tahojen puolesta juuri näistä aika, aikaan liittyvistä kustannuskysymyksistä. Ja viimeisimpänä kolmantena kysymys äh, julkisen hallinnon kulttuurista hyvä puheenjohtaja. Yleensä olemme niin kuin ainakin tällaisessa ex ante kulttuurissa. Kaikki täytyy varmistaa ennen kuin aloitetaan. Anglosaksinen kulttuuri on paljon tällaista jälkikäteen tapahtuvampaa ex post kulttuuria. Ehkä nyt kannattaisi jonkinlaista puoliväliä tässä e- etsiä miten voitaisiin siirtyä sillä tavalla, että voitaisiin niin aika kuin taloudellisiakin kustannuksia ja hallinnollista taakkaa hieman keventää, jos käyttäisimme maalaisjärkeä tietysti tietyllä, tietyllä ennakkovarautumisella, mutta että meillä olisi enemmän ex post valmentaa sit, varmennusta. Muuta puheenvuoropyyntöjä näyttäisi olevan. Edustaja Gressle. Ja, vielen Dank für Paljon kiitoksia. Tätä tutkimusta, jota en ole niin tarkkaan vielä voinut käydä läpi. EU-sahan meillä on valtaisa koneisto. Rahat pitää kerätä jäsenvaltioista ja sitten lainsäädännön erilaisten tavoitteiden ja ohjeiden kautta palauttaa se jäsenvaltioille, niin on tietenkin byrokraattinen prosessi, se ei voi muuta olla. En tiedä, kannattaako se sitten tehdä budjettitukia vai sanoa jäsenvaltioille, että pitäkää rahanne. Minä nyt vähän varoitan, että me ajattelemme, että siitä on jotain hyötyä meille, jos ajattelemme, että tämän sääntöprosessin kautta, jota kautta määrärahoja käytetään. Luulemme voimamme yksinkertaistaa tämän prosessin niin, että jäsenvaltiot ja äh, elimet jäsenvaltiossa voisivat käyttää määrärahata siihen, mihin haluavat. Tämä on toinen vaara. Minä haluan kiinnittää huomion siihen, tietävätkö kaikki täällä salissa, mitä oikeastaan olemme tekemässä. Jos me emme halua budjettitukia EUn sisällä, ja EUn ulkopuolellahan tämä mahdollisuus on. Jos me emme budjettitukia EUn sisällä halua, niin sitten meidän täytyy eh, ehkä eh, etsiä syyllistä itsestämme eh, maatalousalalla on uudet säännöt, viherryttäminen. Siinä olemme kyllä ylittäneet itse itsemme. Säännöistä on tehty niin monimutkaiset, että olemme päässeet nyt vielä suuremmalle tasolle, koska haluamme, että politiikan tavoitteita saavutetaan. Jos me sanomme, että tehkää nyt jotain, niin kaikki ovat iloisia, koska kaikki haluavat mahdollisimman paljon rahaa ja mahdollisimman vähän sääntöjä. Mutta kyllä meidän pitää miettiä, mitä tavoitteita me ajamme takaa, mitkä ovat tukitavoitteemme, mitä haluamme saavuttaa määrärahoilla, me olemmeko me valmiita luopumaan joistakin määräyksistä, minä olen sitä, mutta en ole niin varma, ovatko kovinkaan monet kollegat valmiita luopumaan määräyksistä. Jos meillä näitä määräyksiä on, niin sitten meidän täytyy jollain tavalla valvoa niiden täyttymistä. Muuten meillä ei tarvitse määräyksiä ollakaan. Siksi olisi hyvä tietää, että mistä me keskustelemme. Siitä olisin kiitollinen. Ja toivon, että e, seura varainhoitoasetuksen uudistus ei nyt ehkä e, täysin kaikkea muuta, mutta jotain e, liiallisuuksia meidän on poistettava, se on aivan selvää, mutta tutkimuksen alalla tehän kuvailitte tätä No, rehellisesti sanottuna tämä Verkkojen Eurooppa-ohjelmat 13 miljardia, 7 miljoonan kustannukset, niitä minä en siinä sitten henkilökohtaisesti pidä niin kovin suuren. Olisi hyvä, jos näkisimme nämä prosenttilukuina. Myös maatalousalalla meillä on 5-7 prosentin valvontakustannukset. En pidä sitä niin valtaisana, kun otetaan huomioon se koneisto, josta tässä on kyse. En tiedä, ovatko nämä luvut niin hyödyllisiä koko prosessin mittaamiseen. Me olemme budjetin valvonnassa sitä yrittäneet jo pitkään. Tämä tutkimus on kyllä mielenkiintoinen, koska yritätte, yritämme kyllä soveltaa tätä sitten varainhoitoasetuksessa. Kiitoksia. Certainement, nous sommes dans l'actualité. Tämähän on aivan varmasti ajankohtainen aihe. Te olette budjettivaliokunnan esittelijä Omnibus-aiheessa ja nimenomaan yksinkertaistamisesta on kyse. Eli äh, aikataulussa tässäkin täytyy edetä. Edustaja Dönano. Niin, nämä menettelyt, joita tässä käytetään tänä päivänä. Meillä on 25 miljardia Euroopan rakennerahastoja, joita ei käytetä, koska jos, jossain on ongelmia. Minä olen ollut useita vuosia jo mukana ja tiedän, että on merkittäviä hankkeita, mutta niitä ei saada vietyä loppuun, koska menettelyt ovat äärimmäisen monimutkaisia. Sitten ex ante valvonta, se on parempi kuin jatkuva valvonta. Me emme tarvitse tällaista. Kansalaisten täytyy kuitenkin luottaa Eurooppaan. Uskon, että meidän täytyisi saada aikaiseksi sellaisia sääntöjä, joissa annetaan suuret ohje nuoret eurooppalaisesta toiminnasta, mutta se, että koko ajan valvotaan, ei näin, vaan lopussa sitten vielä loppuvalvonta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minusta me olemme nyt kyllä melkomoisessa jääkaapissa. Täällä ei täällä olla mitään lämpöristystä ja pahoittelen tätä. Täällä varmaan halutaan jonkinlaista säästöä lämmityksestä saada aikaiseksi. Tulkit yhtyvät tähän kommenttiin. Nyt kuitenkin tämä kysymys on todellakin keskeinen. Deloitte teki tutkimusta ja oletteko pohtineet äh, eri toimijoiden roolia? Varmaan teihinkin vedotaan tässä aina aika ajoin. Te tavallaan tuhoatte oman toimialanne toimintamahdollisuuksia, markkinoita tuhoatte itseltänne. Kyllä näihin sääntöihin kuitenkin tulisi perehtyä. Kun katsomme, miten komissio toimii, vaikkapa pilottihankkeen tapauksessa, niin pilottihankehan on nimenomaan uutta ja, ja kokeilevaa toimintaa. No sitten on melkomoinen koneisto ja todetaan, että mitä ne ei voida tehdä. Budjetin kannalta tämä on tehokasta, koska siinä säästyy paljon rahaa, mutta sitten Euroopasta syntyy aivan karikatyyrimäinen kuva, eli aivan ehdoton luottamuksen puute. Eikö tässä voitaisi jonkinlaista asteittaisuutta toteuttaa niin, että ei tätä koko kattausta tarvitsisi käydä lävitse? Eli CV jokaiselta avustajalta jossakin organisaatiossa. Eli tämä on jo aivan irvikuvan rajalla ja tilanne on näin ollen pahoiteltava. Mitkä ovat hyödyllisiä menettelyjä? Missä määrin, mihin saakka voidaan mennä yksinkertaistamisen tiellä? Kyse on valtiotasosta ja toisaalta paikalliselta taso, paikallisesta tasosta. Olen käynyt Ranskassa eri alueilla, esimerkiksi Pays de la Loire. Siellä on 300 henkilöä, jotka hoitavat näitä EU-asioita. Totta kai tässä syntyy työpaikkoja, mutta melko moista paperin pyörittämistä tämä on ja Euroopasta syntyy aivan järkyttävä mielikuva. Mainitsitte opiskelijoiden liikkuvuuden, kun ajatellaan Erasmus-avustuksia, niin kyllähän siellä voisi olla yksinkertaisempia sääntöjä. Systemaattisesti käytetään tarjouskilpailuja ja aivan järkyttävät ehdot, rajoitukset siellä on. Ei tällaisia pieniä hankkeita tarvitsisi Euroopan tasolla hoitaa ja hallinnoida. Kenties voitaisiin löytää jonkinlainen asteikko. Jos jokainen joutuu mahdottoman paksun failin täyttämään, järjestämään sitten lukiossa jotakin tupailtaa monen maan kesken. Tähän menee järkyttävät ajat. Ja sitten saadaan avustus ja sitten todetaan, että pitää päästä tiettyyn ö, osuuteen, tiettyyn määrään jos voitaisiin mennä vielä pidemmälle, kun muotoillaan näitä taulukoita, nyt Omnibus on meillä esillä, ja kaikki nämä etukäteisarviot, eksantearviot ja valvonta, usein ei edes mennä pidemmälle. Kaikki pysähtyy tähän, kun toimijat yrittävät hakea avustuksia unionilta. Tämä aihe näin ollen on aivan keskeinen. Madame Grasse. Edustaja Gressle. Just une remarque. À mon humble avis, le, le plus petit... Ihan vain yksi huomio. Minun mielestäni mitä pienempi hanke on, niin sitä suuremmat kustannukset tässä ovat. Tämä on tämä ongelma. Saksan hallinnossa, no, siellä on, tässä on hyvin toimittu. Meillä on valtaisa määrä hankkeita, joitakin ei voida enää ollenkaan palvoa. Ongelmana on se, että ei pitäisi enää olla pieniä hankkeita, mutta toisaalta pienten hankkeiden kautta Eurooppa lähestyy, lähenee eniten kansalaisia. Jos meillä on vain suuria hankkeita, niin sitten meillä on aivan erilainen kokemus siitä, kuin niillä, jotka hallinnoivat näitä hankkeita jäsenvaltiossa. Hallinnon täytyy oppia hallinnoimaan näitä hankkeita, mutta myös sääntöjen täytyy olla vakaat. Ne muuttuvat aina viiden vuoden välein. Me tarvitsemme todellakin sääntöjen vakautta. Tämä olisi kaikista paras tapa parantaa Euroopan unionin toimintaa. Meidän täytyy rajoittua siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä ilman, että tehdään, muutetaan kaikkea totaalisesti. Minun mielestäni siis sääntöjen vakaus olisi erittäin tärkeää. Näin myös hallinto voisi oppia hallinnoimaan näitä hankkeita. Kaikista pahin näkemäni ohjelman Leader-ohjelma. Tämä on tehty pienille järjestöille Ja on sellaisia järjestöjä, jotka eivät suostu osallistumaan. Ja nämä järjestöt eivät koskaan enää toisen liiderohjelman osallistu. Meidän täytyy todella saada yksinkertaistettua kaikki tämä ja näin saadaan parempia tuloksia aikaiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Usein kysymme, missä oikeastaan ohjaaja on tässä tällä matkalla. Eli kyllä tässä täytyy olla selkeä johtoasema. Onko joku, joka antaa ohjeita, joka ohjaa tätä matkaa? Sitten joka viides vuosi, joka seitsemäs vuosi ollaan tuliajolla. Ja täytyy laatia uusia sääntöjä. Tämä pätee EU-tasoon, kansalliseen tasoon, paikalliseen tasoon. Tässä todellakin ollaan irvikuvan rajoilla. Yksinkertaiset säännöt. Kaikista typerin hanke, kun ajatellaan hyödyllisyyttä ja tuloksia, jos toteutettaisiin sääntöjen mukaan, niin hienoahan se olisi. Voin antaa tästä myös esimerkkejä. Olen paikan päällä näitä nähnyt valvontayhteyksessä. Haluatteko vielä sanoa jotakin, mitä tästä voidaan ottaa opiksi? Olkaa hyvä. Thank you very much. Maybe... Kiitoksia. Kenties muutama kommentti ja ehkä nyt päinvastaisessa järjestyksessä kuin mitä nämä kysymykset esitettiin. Tässä tarvittaisiin yksinkertaista prosessia. No, tutkimuksen päätelmissä todetaan, että parannukselle on vielä paljon tilaa. Ja tässä kannattaisi tuoda esille myös se, että monia näistä yksinkertaistamismenetelmistä kaikki osa, prosessin osallistujat kyllä tukevat, mukaan lukien komissio ja jäsenvaltiot, joten tässä ollaan varmaan aika tavalla samoilla linjoilla siitä, että asioita voidaan vielä parantaa ja vahvistaa. Sitten sitä edelliseen kysymykseen, voisiko tämä olla vielä yksinkertaisempaa, voitaisiinko periaatteessa ilmentää koko prosessia? No jos halutaan tukirahojen hallinnointiprosessi, niin Siihen täytyy olla jokin malli. Onko tämä prosessi paras mahdollinen olemassa olevana? Tätä on vaikea nyt arvioida, mutta kuten sanoimme, johdannossa eri rahoitusohjelmissa on erilaisia sääntöjä ja olisi vaikea löytää mitään valideja vertailukohteita maailmasta, johon näitä voitaisiin verrata. Onko meillä kaikista paras mahdollinen prosessi? No siihen sanoisin, että ei parannukselle. On vielä tilaa, mutta tämä ei tarkoittaisi sitä, että tämänhetkinen prosessi olisi sellainen, joka jo suuressa määrin vastaisi ja täyttäisi odotuksemme. Sitten aikaisempi kommentti siitä, ovatko edunsaajat sellaisia, että he itse maksavat nämä kustannukset näin ymmärsin tämän kysymyksen. Kyllä heidän täytyy maksaa myös kustannuksia. Heillä on oma henkilökuntansa, jotka ovat, joka on mukana prosessin alusta aivan loppuun asti tämän työn tekemisessä. Ja usein tässä on kysymys myös siitä, että tarvitaan ulkoisia asiantuntijoita ja avustajia, koska jos prosessi on hyvin monimutkainen, niin tässäkin tulee paljon kustannuksia. Ja kaikki tämä sitten liittyy niihin prosenttilukuihin, joita toimme tässä esille. Sitten kommentoitiin siitä, onko tässä liian paljon ex ante valvontaa verrattuna ex postiin. Jos tätä tarkastellaan edunsaajien näkökulmasta, heistä tuntuu, että paljon pitää etukäteen jo todentaa me olemme tarkastelleet hyvin monimutkaisia kokonaisuuksia ja hyödyn edunsaajista tuntuu, että myös jälkikäteen on hyvin monimutkaista valvontaa. Jopa vuosia prosessin lopumisen jälkeenkin heidän täytyy todistaa tiettyjä kustannuksia, kustannuseriä, joita on maksettu, joten prosessi on raskas niin prosessin alussa kuin mahdollisesti myös sen lopussa. Sitten oli vielä kysymyksiä siitä, Huomasimmeko merkittäviä eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä kustannusmielessä? Sanoisin, että me emme saaneet riittävästi tietoa kerättyä kaikista jäsenvaltioista niin, että voisimme nyt kommentoida mitenkään relevantilla tavalla tätä. Jos kuitenkin tarkastelemme hieman tätä dataa, niin me voisimme näiden eri rahoitusohjelmien osalta. hän niin ottikin tästä tämän esille kommenteissaan. Huomaamme esimerkiksi, että verkko- verkkojen Eurooppa-välineessä keskiarvoisesti, puhut- keskiarvoisesti puhutaan yli 37 miljoonan avustuksesta. Tässä 0,05 prosenttia on tätä hallinnointikulua. Ikävä kyllä keskeytän teidät tietyt ovat havainneet, että, että kun avustuksia haetaan, niin sitten tulosten pohjalta saa jotain maksua. Esimerkiksi äh, tutkimuksen alalla näin voisi olla. Meillä ei ole mitään näitä tällaisista, tällaista maksuista. Ilman mikrofonia. That, that was not part of, uh, the, we cannot comment on Me emme voi valitettavasti kommentoida tätä tämän tutkimuksen pohjalta. Jos jatkaisin vielä hieman teidän niin Rova Kresle. Huomasin, että tässä on merkittävä korrelaatio avustussumman määrän ja todellisten kustannusten välillä. Jos otan tähän esimerkin nyt ohjelmasta Siinä on merkittävän, merkittävät hallintokuulut 9,6 prosenttia tässä puhutaan 400 000 eurosta avustusta. Horisontti 2020, keskiarvo on 1,7 miljoonaa. Hallintokulut ovat noiden kahden edellisen esimerkin hyvin pienin ja hyvin suuren välillä, eli 2 prosenttia. Jos tarkastelen tätä nyt edunsaajien näkökulmasta, koska tässäkin meillä on eri kokoisia edunsaajaryhmiä. Jos edunsaaja hakee horisontti 2020 apurahaa 1,5 miljoonaa, kustannukset ovat lähestulkoon 10 prosenttia. Meillä on muita esimerkkejä. 60 000 euroa on tämä avustussumma, eli tämä on hyvin pieni määrä. Ja tässä hyödynsaajan hallintokulu on 20 prosenttia melkein. Eli merkittävä korrelaatio on avustuksen suuruuden ja kustannusten välillä. Jos hyödynsaajien osalta tätä vielä tarkastellaan, niin kaikki hakijat eivät saa apua, avustusta joidenkin ohjelmien osalta 90 prosenttia hakijoista saa, toisten ohjelmien osalta vain 10 prosenttia hakijoista saa. Mutta nämä hakijat kuitenkin, heillä on kustannuksia hakuprosessista, he eivät kuitenkaan saa mitään avustusta. Ja kokonaiskustannukset äh, näin ollen hakija yhteisössä voivat olla merkittävät. Fini pour cent. Quand on a dépensé... Euh, niin, jos on käytetty niin ja niin monta euroa ja sitten lopputulos on nolla avustuksena, niin huono homma. Olemmeko tämän keskustelun päättäneet? What we saw based on our case studies is... Tapaustutkimusten pohjalta, että huomasimme, että 20-30 prosenttia kustannuksista ja nämä tut, tapaustutkimukset kaikki perustuivat edun saajiin, koska he olivat loppujen lopuksi saaneet tämän avustuksen, mutta 20-30 prosenttia edunsaajien kustannuksista tulee prosessin alkuvaiheesta, eli tästä hakemusvaiheesta. So it's about 20-30%. Eli 20-30 prosenttia kustannuksista syntyy tuolloin. Se on järkyttävää. Todellakin tätä asiaa tulisi viestiä eteenpäin. Viestintää tarvitaan. Tämä on aivan oleellista. Me olemme nyt budjettityön ytimessä, edustaja Gressle, kun tehdään näitä jälkikäteistarkastuksia. Niin miten tämä sitten ymmärretään? Excuse me, I didn't get the question. Anteeksi, en ymmärtänyt kysymystä. Eh, niin, kyse oli näistä ex kustannuksista käytännössä, mutta sen jälkeen tehdään tilintarkastuksia, selontekoja, raportointia. Minä olen itse ollut kokemassa tätä alueella. Ja sitten puhuttiin sosiaalirahaston avustuksesta, jonka saisimme. Ja sitten 50 prosenttia saataisiin avustusta ja rekrytoimme sitten äh, asiantuntijan, työntekijän tätä varten ja sitten äh, kalliita tarkastuksia piti tehdä. Kyllä tähän täytyy perehtyä syvällisesti, eikö niin, edustaja Gresle? No, minä haluaisin vain huomauttaa, että jokainen rahasto on toisenlainen. Jokaisella rahastolla on omat ongelmansa. Kymmenen vuotta sitten, tämä nyt kuulostaa vähän äh, Äh, omituiselta, mutta kymmenen vuotta sitten käsittelimme kovasti tutkimuksen edistämistä ja äh, siinä vanha ongelma on osallistuminen. Mutta ette voi uskoa, tilanne on paljon parempi, koska minä olen ihan yllättynyt, että olemme nyt 90 päivässä, 90 päivää siihen, että saa avustuksen. Tämähän on hyvä äh, asia. 2005 minä tein tällaisen tilaston budjettivaliokunnan työasiakirjoista. Se oli 340-350 päivää. Tämähän on yli vuoden. Eli on hyvä asia, että tilanne on edistynyt. Kyllä jotain edistystä on tapahtunut, mutta liikkumavara on vielä. Minä haluan vain huomauttaa, että tässä on kyse veronmaksajien rahoista. Miten hoidamme tämän niin, että on hyviä tuloksia? Minun mielestäni liiderin lisäksi toinen Äh, horror-tapaus on Euroopan sosiaalirahasto, koska ne ovat pieniä summia. Ja omassa vaalipiirissäni tein tutkimuksen äh, paikallisviranomaisten kuluista, jotka paikallisviranomaiset käyttivät äh, sosiaalirahastoa hyväkseen ja hallinnolliset kustannukset olivat 40 prosenttia. Siinä 20 prosenttia on jo parannusta, mutta emme voi olla tyytyväisiä siihen sosiaalirahaston kohdalla on katsottava tarkemmin, missä ongelma sijaitsee, koska ongelma ei tule Brysselistä, se tapahtuu paikan päällä ja olosuhteet ovat hyvin erilaiset siellä minun mielestäni, joten kyllä olen valmis Äh, keskustelemaan tästä. Valitettavasti minä en koordinaattorilta saanut mahdollisuutta äh, tehdä tätä, että olisimme voineet äh, käydä läpi näitä ongelmia. Mutta sitten tämä alakohtaiset asetukset, ne ovat ongelma. Minä olen pahoillani, että joudun tämän sanomaan. Ei valitettavasti varainhoitoasetus. Varainhoitoasetuksessa on tehty paljon parannuksia. Osittain nämä varainhoitoasetuksen parannukset eivät ole päätyneet alakohtaisiin asetuksiin, siksi meillä on nyt tämä omnibus asetus, jotta asiat yhdistyisivät. Mutta haluaisin nyt vain pyytää teitä sanomaan, kun kuvailette näitä kustannuksia, millaisesta kokonaissummasta on kyse avustuksessa. Me eh, tiedämme millaisia hallinnollisia kustannuksia, me emme tiedä laisinkaan millaisia hallinnollisia kustannuksia rahoitusvälineillä on. Niitä pidetään tällaisena ö, patenttilääkkeenä, mutta minusta olisi kyllä kiva tietää, mitä ne maksavat. Tämä tapaus, joka teillä on Belgian aluerahastosta, että tarvittiin kolme ja puoli vuotta, minä voin sanoa, Minusta olisi kyllä kiinnostavaa tietää, mitä varten. Ei tämä ole mitenkään yllättävää, koska hallintoviranomaiset eivät yksinkertaisesti vie eteenpäin hankkeitaan. Se on valtaisa ongelma. Meillä on tämä N plus 2 sääntö ja me eh, annamme heille valtavan paljon aikaa rahan käyttämiseen. Pyydän nyt anteeksi. Nous sommes là sur une question que je crois fondamentale. Tässä olemme oleellisen kysymyksen äärellä. Nämä kohesio rahastot ovat jäsenvaltioille väline eh, saada niille kuuluva osuus rahoituksesta. Eli raha täytyy tulla alueelle tai maahan. Eli yhteisen maatalouspolitiikan kohesiorahaston kautta, mistä se tuleekin. Tässä me todellakin olemme oleellisessa kysymyksessä. Sitä ei tänään saada ratkaistuksi, mutta kenties edustaja Gressle teidän valiokuntanne kanssa meidän tulisi tässä tehdä yhteistä täsmätyötä Katsotaan, miten sitten voimme ottaa myös teidät mukaan tähän työhön, mutta emme me voi tähän pysähtyä. Me olemme kuulleet toteamuksia ja suosituksia, joita meille on tehty. Tänään tämä ei onnistu. Eli Murisan seuraa tätä kysymystä ja toivon, että menemme tähän suuntaan, emmekä unohda tätä työtä. Yes, no, uh, chairman, uh, absolutely. Niin, puheenjohtaja, aivan varmasti. Ja kun tarkastelimme erityisesti tätä, eh, näitä ohjelmia, jotka ovat yhteisessä hallinnoinnissa eh, teidän kanssanne, niin kyllä tämä eh, kuvio oli selvä mitä pienempiä hankkeet olivat, sitä suurempi oli kustannusosuus. Ja osa ratkaisua voisi olla se, että olisi samanlaiset hallinnolliset asiakirjat, joita vaaditaan hankkeelta riippumatta niiden koosta. Ja samat vaatimukset esitetään riippumatta ohjelman suuruudesta. Joskus on pieni hanke, kolme nuorta yrittäjää, jos niiden täytyy äh, täyttää samat hallinnolliset vaatimukset kuin valtaisa yritys, joka verkkojen Euroopan välineen kautta hakee jotain, niin sitten äh, se on valtaisa taakka äh, tälle yritykselle. Se ei välttämättä tämä pieni yritys äh, sitten hae avustusta laisinkaan tai se voi kaatua siihen. Joten kun on kyse jaetusta hallinnoinnista, niin kannatan tietenkin sitä, että luodaan tällainen holistinen hallinnointitapa kaikille virastoille. Se voidaan saada aikaan koulutuksen kautta ja sitä kautta, että annetaan ohjenuoria henkilökunnalle, joka on mukana tässä avustusprosessissa. Kun on kyse harmonisoidusta prosessista ja harmonisoiduista säännöistä, niin tätä parlamentti yrittää saada aikaan, sitä olemme vaatineet. Ja tutkimus vain vahvistaa tämän, että meidän lähestymistapamme on oikea ja enemmän työtä olisi tehtävä. Sitten se, mitä Inge Kressle sanoi aikaisemmin, näiden sääntöjen ennakoitavuus ja se, että niitä ei muutella viiden vuoden välein, olisi asia, joka myös helpottaisi prosessia, vähentäisi taakkaa ja kustannuksia. Kyllä on vielä paljon työtä tehtävänä, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ja tämä tutkimus on vasta prosessin alku. On tärkeää, ettemme lähde tästä salista ja unohda tätä tutkimusta, vaan todellakin seuraamme sitä ja parannamme rahastojen hallintaa. Bien, nous allons conclure ici. Hyvä. Tämä oli ensimmäinen tapaaminen. Mehän jatkamme työtä aina kesäkuuhun saakka, kun tehdään muutoksia varainhoitoasetukseen ja tekstiin, jonka komission kollegat varmasti tänään ovat hyväksyneet. Ja se toimitaan sitten meille käsiteltäväksi ja äänestys kesäkuussa. Eli tässä ensimmäiset pyrkimykset yksinkertaistuksen suuntaan ja suositukset. Kiitoksia Kiitoksia teidän asiantuntijuudestanne ja näistä lisäselkeytyksistä. Täytyy vielä olla riittävästi rohkeutta, jotta päästään itse toimiin. No sitten siirrymme edustaja Moodin aiheeseen, joka on Luova Eurooppa-ohjelma. Thank you very much. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, Tämä on lausunto kulttuurivaliokunnalle luovasta, se, luovan teollisuuden sektorista. Se edustaa noin 4,4 prosenttia Euroopan unionin pktlstä. Joten tässä lausunnossa siinä otetaan esille yksinkertaistaminen ohjelman osalta – sen jälkeen, kun tämä ohjelma syntyi 2014 vuonna. Mutta tietysti tässä on erilaisia ongelmia, mukaan lukien kapasiteettiongelmat luovan alan sisällä, eritoten kun ajatellaan avustusrahojen hakemista. Eritoten nämä ongelmat liittyvät kulttuurisektorin mikroyrityksiin ja järjestöihin. Oho, salihan tyhjenee vaan tyhjenemistään. Tämähän on äh, varsin uusi rahoitustakuuväline, joka on nyt luotu. Ja meidän täytyy varmistaa se, että tällä saadaan maksimaalisesti tälle sektorille työpaikkoja ja kasvua ja näin ollen se toi, tuo sitten lisäarvoa. Täytäntöönpano luvut ovat eh, ohjelman osalta hyvin korkeat. Ja tämä selkeästi korostaa sitä merkitystä, joka eh, on sillä työllä, jota nyt tuetaan. Näyttää on siitä, että tätä ohjelmaa todella tarvitaan ja käytössä olevia varoja täytyy eh, jopa lisätä. Lopuksi tähän liittyy myös tehtävän työn kulttuurien välinen ulottuvuus. Tämä on erityisen relevanttia silloin, kun tarkastellaan väestön liikkumista ja eritoten pakolaiskriisiä. On tärkeää, että tämä tunnustetaan ja sitä tuetaan yhtenä ohjelman osa-alueena. Lausuntonahan tämä nyt on väistämättä lyhyt asiakirja, mutta odotan yhteistyötä kollegojen kanssa ja voimme tarkistusten kautta saattaa loppuun sitten tämän lausunnon ja toimittaa sen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle. Merci, Madame Moody. Kiitos, edustaja Moody. Meillä on teidän lausuntonne käytettävissä. Onko nyt kommentoitavaa tai kysymyksiä? näkemysten vaihdosta on kyse edustaja Marakal. We will work with, with um, uh, Moody. Teemme tässä varmasti yhteistyötä Rova Moodin kanssa, aivan varmasti myönteisellä tavalla, koska olemme täysin yhtä mieltä hänen analyysinsä kanssa. Me kyllä olemme mukana tässä. Euh, Me olemme kaikki hyvin pitkälti samoilla linjoilla edustaja Moodin kanssa. Eh bien, Vous avez été convaincante, Madame Moody. Edustaja Moody, te olitte hyvin vakuuttava, koskapa ilmaistut näkemykset ja varmasti myös poissa olevat olisivat samassa hengessä tukemassa teitä. Te olette laatinut hyvin synteettisen, yhteenvedonomaisen lausunnon. Jos nyt tarkistuksia vielä tarvitaan, niin 14. päivään mennessä tässä kuussa niitä täytyisi sitten tehdä. 8. joulukuuta budjettivaliokunta äänestää ja sitten tammikuun 24. päivä vastuuvaliokunta, kulttuurivaliokunta äänestää. Kiitos kollegat. Nyt voimme kuunnella komission edustajaa. Kello 17.15 lähtien tämä oli esityslistalla. Olemme siis täysin aikataulun puitteissa. Kello on nyt 14 yli viisi. Pour euh, le plan concernant euh, le développement, euh, le développement. Kyse on nyt kestävän kehityksen äh, rahastosta. Silloin on Presan on budjettipääosaston edustaja Benjamin Angel, on ECFin pääosaston edustaja Roberto Ridolfi DEFCO-pääosastosta. Ja muiden pääosastojen edustajat niin ikään voivat olla tässä tukemassa Paulo Martins, tiimijohtaja, No niin, Pyydän kollegoita istutumaan paikoilleen. Ne, jotka eivät ole tällä paikalla, varmasti seuraavat meitä televisiolähetyksen, internetlähetyksen välityksellä. Kamerat kohdistuvat nyt teihin, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä esittelen tämän esityslistakohdan eh, eritoten budjettinäkökulmien osalta. Ja jatkan englanniksi tästä eteenpäin. Syyskuun puolen väli, puolessa välissä komissio ehdotti eh, keski puoliväliarvion pakettia. Tässä paketissa on eh, tällaisia top-ups kysymyksiä 2020 vuodesta. Ja komissio ehdotti, että tässä tehtäisiin 1,4 miljardin sopeutus otsakkeeseen neljä. Osa tästä kasvusta 250 miljoonaa on korvamerkitty Euroopan kestävän kehityksen rahastolle eritoten takuurahaston luomiseksi kestävän kehityksen rahastoon. Ja 115 miljoonaa on sitten suunnattu takuurahaston rahoittamiseksi, kun halutaan Euroopan investointipankin lainamandaattia pidentää. Lainsäädäntö on ollut tässä valiokunnassakin keskustelussa, käsittelyssä ja se liittyy tämän niin kutsutun Euroopan unionin investointisuunnitelman täytäntöönpanoon, jossa on mukana muun muassa EIPn eh, e lainausmandaatin pidentäminen, samoin kuin eh, ulkoisen takurahaston eh, rahoitus. Kollegani menee vielä enemmän tähän sisältökysymykseen poliittisista tavoitteista ja niistä välineistä, joista puhumme nyt. Haluaisin vain nopeasti käydä läpi budjettivaikutukset. Kun ajatellaan kustannuksia, ensimmäinen pilari ulkoisessa investointirahastossa on se, että luodaan tämä Euroopan kestävän kehityksen rahasto. Ja tässä on tarkoituksena ottaa käyttöön 3,3 miljardia, jotka sitten suunnataan eri suunniteltuihin rahoitusvälineisiin ja näin saadaan käyttöön 44 miljardia investointeja ja jopa enemmänkin, josta jäsenvaltiota tulee takurahastoon vastaavia rahoituksia. Näistä 3,3 miljardista, joita on pyydetty Euroopan kestävän kehityksen rahaston puitteissa, 2 miljardia tulee Euroopan kehitysrahastosta ja loput sitten eh, siitä, että suunnataan uudelleen DCI ja EAN ohjelmien varoja EU-budjetissa. Ja tulee rahoitusohjelmointiin. Komissio ehdotti eh, oikaisukirjelmässä yksi yleisen talousarvion vuodelle 2017 250 miljoonan euron budjettia ennakoimattomien varojen marginaalista niin, että voidaan ottaa käyttöön takurahasto. Ja tämän lisäksi vielä 25 miljoonaa euroa Euroopan naapuruusvälineestä. Kokonaisuudessaan ENI osalta tässä puhuttaisiin sadasta miljoonasta Eh, ja vuosittain siis 25 miljoonaa, eh, kun rahoitetaan takurahastoa. Tämän vuoksi oikaisukirjelmä ykkösessä vaikutukset tätä uutta budjetikohtaa varten tarkoittaa 275 miljoonan euron nostoa, 250 miljoonaa ennakoimattomien menojen marginaalista ja 25 miljoonaa ENIstä. Kollegat puhuvat tästä sisällöstä vielä enemmän. Näiden aloitteiden rahoitus on yhdistelmä uusia varoja, ähm, ähm, nykyisten puitteiden salliman jouston kautta ja marginaalien käyttöstä silloin, kun se on mahdollista. Ja sitten taas muiden välineiden, kuten EFT-takuu raston kautta. Nyt jos sopii puheenjohtaja, antaisin puheenvuoron kollegalleni Ekofin pääosastolta. Hän tulee esittelemään tämä, nämä tärkeimmät elementit, jotka liittyvät ulkoiseen mandaattiin. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyse on toisesta instrumentista tässä suunnitelmassa. Ensimmäinen, mikä on tämän järjestelyn vipuvaikutus? Kaksi miljardia kehitysrahastosta, hyvä juttu, koska parlamentilla ei ole toimivaltuutta. Sehän on erillinen budjetti, jota komissio hoitaa, ja parlamentti ei tässä valvo tilannetta, eli se on turhauttavaa. Sitten yksi miljardi tulisi, mistä se tulisi? Euh, oui, euh, dans la présentation... Niin, kollegan esityksessä, jonka hän kohta esittelee, käyvät ilmi tämän uuden rahaston rahoituslähteet. Kestävän kehityksen rahastosta siis on kyse. Jos haluatte, niin voimme muuttaa järjestystä, jos se sopisi paremmin. Niin, te puhuitte kestävän kehityksen rahastosta. Tässähän on jonkinlainen vipuvaikutus. Kuinka paljon vipuvaikutus olisi tässä? Eli kolme miljardia, kolme miljardia. Ja tässä voitaisiin mennä aina 44 miljardiin investointeina. Oui, exact. Eli kertoin olisi 12-13. Nyt puheenvuoro herra Angelille. Parole, monsieur. Olkaa hyvä. DG ECFIN. C'est ça, merci monsieur le euh, président. Kiitos puheenjohtaja. Minä esittelisin aloitteen, joka liittyy ulkoisen mandaattiin ja takurahastoon, jossa kyse on makrotaloudellista avusta ja käytän englannin kieltä. E Tämänhetkinen ulkoinen Äh, lainamandaatti on 27 miljardia euroa. EUn takaa, äh, kattaa kaksi asiaa. Äh, valtio riski, tässä kannataan tämä kokonaisriski ja sitten kun on kyse lainoista yksityissektorille, niin katetaan ainoastaan poliittinen riski eikä muun tyyppisiä riskejä. Mitkä ovat tämän ehdotuksen pääelementit? Meillä on uusi maahanmuuton horisontaalinen tavoite. Meillä on nostettu tätä takuuta jopa enemmän kuin mitä alun perin ajateltiin. Meillä on alueellista jakoa ja sitten muutamia muita muutoksia, jotka liittyvät joustavuuteen ja hakukelpoisiin valtioihin. Tämä uusi horisontaalinen maahanmuuttotavoite lähtee EIPn uudesta aloitteesta, joka liittyy kestokykyyn ja on tarkoitus ottaa, muutamia laadullisia ja määrällisiä muutoksia. Määrällisesti päätämme tämän kolme miljardia euroa, joka alun perin jo suunniteltiin, niin se yrit, aiotaan, siihen aiotaan päälle laittaa vielä kaksi miljardia euroa, joka mahdollistaa, että investointipankki rahoittaa yksityisen sektorin toimijoita, jotka hyödyttävät äh, pakolaisia ja isäntävaltiota ja äh, yksity- äh, julkisen sektorin toimia 1,4 miljardilla. Lisäksi meillä on laadullinen uutuus, joka äh, liittyy tähän äh, lainanantoon yksityiselle sektorille, tämä 2,3 miljardia. Tämä äh, se olisi tällainen kattava takuu, se kattaisi kaiken, eikä pelkästään poliittista riskiä, mitä me emme tähän mennessä ole vielä tehneet. Tämänhetkinen katto on 27 miljardia, vaihtoehto tai optionaalinen lisää olisi kolme miljardia, joka liittyy julkiseen sektoriin, pakolaisiin ja isäntävaltioihin, ja sitten kaksi miljardia, joka on tarkoitettu yksityiselle sektorille osana tätä kolmosryhmää. Tämä johtaa tähän uuteen kattoon, jota ehdotamme lainsäätäjälle, joka on 3,2 32,3 miljardia. Jos katsotaan alueellista jakoa, se tehdään ero tämän er- ylimääräisen kolmen miljardin kanssa, joka on vaihtoehtoinen, niin siinä 1,4 miljardia olisi osa tätä kestokykyaloitetta, 900 miljard, miljoonaa Välimeren maille ja 500 miljoonaa liittymistä valmisteleville maille, 1,2 miljardia itäiseen naapuruusalueelle, ja muu on sitten jaettu suhteellisesti muille alueille. Sitten jos katsotte tätä meidän kestokykyaluitetta, on niin 2,3 miljardia, 440 miljoonaa liittyvistä valmistelijoille maille ja 1,86 miljardia Välimeren maille. Tämä kalvo on varmaan sellainen, että et pysty sitä laisinkaan lukemaan, mutta tässä tilanne on lähestulkoon sama, ainoastaan vähän enemmän painotetaan itää ja välimerta. Me teemme ehdotuksessamme myös muutamia muita ehdotuksia. Ensimmäinen liittyy maa kohtaisen kattavuuteen aiomme ottaa tästä listasta pois sellaisia maita, jotka itse asiassa ovat rikkaita maita, joilla on hallinto, joka on verrattavissa moniin jäsenvaltioihimme tai jopa parempi. Tässä on kyse Bruneista, Islannista, Israelista, Singaporesta, Itä-Koreasta, Hongkongista ja Makausta. Mm, me ehdotamme myös korkean edustajan Rova Mogherinin pyynnöstä, että Iran lisättäisiin näiden ähm, tukikelpoisten maiden listalle. Äh, tämä ei muuta mitään. Äh, se, että Iranista tulisi äh, tukikelpoinen, niin äh, siihen tarvittaisiin vielä delegoitus säädöskomissiolta ja neuvoston ja äh, parlamentin pitäisi sitä vielä tukea, tai niin ei tarvitse tukea, jos he eivät tue sitä askelta. Tällä vaiheessa se oli vasta symbolinen askel, mutta äh, korkeudusta Mogherin on sitä mieltä, että tällainen symbolinen toimenpide pitäisi tehdä, jotta osoittaisimme Iranille ydinsopimuksen jälkeen, että heidän ponnisteluillaan on myös siitä on myös hyötyä. Sitten enemmän joustavuutta, mahdollisuus siirtää rahoja eri maantieteellisten kolkkien välillä, paitsi tämän kestokykyaloitteen suhteen. Tämä oli selvästi korvamerkitty jo eri maissa. Sitten kustannukset. Me työskentelemme tämän takurahaston kanssa, joka on varsin takapainotteinen, koska siihen laitetaan 9 prosenttia summasta T-2. Tämä tarkoittaa, että vaikutus nykyisillä rahoitus nykyisessä rahoituspuitteissa varsin rajallinen. Oletetaan, että se on noin 115 miljoonaa euroa. Me ehdotamme myös, että ensimmäistä kertaa luotaisiin tulonlähde takurahastolle. Tämä on uusi takuu, joka on tarkoitettu yksityissektorille. Se olisi palkkiollinen ja tämä tulonlähde menisi takuurahastoon samoin kuin esirissä. Tällä tavoin varmistettaisiin, että budjetin suoja on sopivampi ja suhteutetumpi riskinottoon. Sitten menee tähän taulukkoon, jossa on arvioitu budjettikustannus. Näette tämä hyvin takapainoinen. 2018 se on vain 4 miljoonaa, 19 32 miljoonaa, 2020 78 miljoonaa. Suurin osa 182 miljoonaa osuisi seuraavalle rahoituskaudelle. Sitten menemme tähän seuraavaan asetukseen, johon ehdotamme muutamia muutoksia. Ensimmäinen on se, jonka mainitsin, uusi tulon lähde takuurahastolle. Toinen on pieni muutos kynnyksessä, kynnys, jonka jälkeen määrärahat palautetaan jäsenvaltiolle. Me pidämme tämän 9 prosentin tavoitteen takuurahastolle. rahastolle mutta koska meillä on uusia riskejä, meillä on tämä uusi tulonlähde, meidän on pidettävä mahdollisuus luoda jonkinlainen puskuri, joka mahdollistaa sen, että budjetti pystyy kestämään tämän lisäriskin. Sitä on hyvin vaikea arvioida nyt, koska tämä on uusi toiminnan ala alueilla, jotka ovat kaikki vaikeissa tilanteissa, ja siksi ehdottaisimme, että määrärahoja ei palauteta jäsenvaltiolle ennen kuin takurahusto on saavuttanut 10 prosentin, eli 9 prosentin budjetti varmistaa, että 9 prosentti saavutetaan, ja jos tämä lisätulos saa aikaan päätyy johonkin 90 prosentin välille, niin sitten ennen kuin saavutaan 10 prosenttia, niin ei määrärahoja palauteta, jotta on jonkinlainen takuu tässä. Tässä katetaan myös makrotalouden apu ja EUn budjetti ottaa enemmän riskejä kuin aikaisemmin makrotaloudellisen avun alalla, koska tuen määrää on nostettu. Meillä on nyt suurta tukea Ukrainalle ja koska tämä on myös maantieteellinen alue, jossa Euroopan investointipankki on hyvin aktiivinen, meillä on jonkinlainen riskikorrelaatio, jonka mukaan meidän täytyy paremmin nyt sitten suojella EUn budjettia. Ja viimeinen muutos, jota me ehdotamme, se on enemmänkin tekninen muutos, on se, että takurahaston rahaston hallinta, joka tällä hetkellä on Euroopan investointipankilla komission äh, toimesta, niin että se palautettaisiin komissiolle. Mm, nämä summista tulee aina tärkeämpiä, äh, kun e- on kyse myös esiristä, niin komissio käsittelee noin kaksi kolmasosaa näistä eri määrärahoista ja on etua suhta, suuremmasta toiminnasta, eli äh, komissio pystyisi hoitamaan tämän rahaston ilman lisää välineitä ja lisähenkilökuntaa. Tämä on erittäin tärkeää, koska tämän rahaston hallinnan kustannukset otetaan pois takuurahastosta, siis kaikenlaiset säädöstöt, joihin pääsemme parantaa makrotaloudellista järjestelmää. Euroopan investointipankki toimii hyvin rahaston hoitamisessa. Ainoa ero tässä on se, että budjetti säästää noin vähän alta miljoona vuodessa ja jokainen miljoona rahoittaa yksityistä kertaa summansa. Se tarkoittaa, että tällä rahoituskaudella rahoittaisimme 44 miljoonaa ja tulevalla rahoituskaudella 66 miljoonaa. Tässä emme halua kritisoida investointipankkeja, kyse on vain suurtalouden eduista. Kiitoksia. Merci, merci, monsieur Angel. Kiitos, herra Ansel. Tämä on aivan selvää. Eli kolme miljardin lisämääräraha tässä, eikö niin? Ja sitten 10-11 prosenttia täytyisi ottaa budjetista ja antaa investointipankin käyttöön. Nous avons 3 milliards... Meillä on kolme miljardia, joka on jo varattuna mahdollisuutena – parlamentin ja neuvoston alkuperäispäätöksen mukaisesti. Ja nyt sitten uudet tarpeet pakolaisten takia ja halutaan tehdä vankka ehdotus. Haluamme lisää rahoitusta 2,4 miljardin äh, arvosta. Ja näin investointipankki voi kehittää innovoivia toimia yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että budjetissa täytyy tähän varautua 9 prosentin osuudella lainojen kokonaissummasta. Eli välittömät kustannukset ja sitten kaksi vuotta jälkeenpäin kustannukset vasta todellisuudessa alkavat näkyä. Eli me ehdotamme 10 prosenttia, se ei ole uusi tavoite, eli pysytään 9 prosentissa. Kyse on jonkinlaisesta puskurista, turvatyynystä, jonka haluamme jotta budjettia voidaan suojata, kun kyse on innovoivista toimista. Ja tämä tulo kuitenkin on palautettu jäsenvaltiolle sen sijaan, että se olisi tulotettu budjettiin. Eli pakolaisista on kyse. Uh. Missä he asuvat? Euh, e, e, ennen kaikkea alkuperämaissa ja myös kohdemaissa. Tässähän on myös sellaisia vaihtoehtoja, että kyse on yhteisöistä, joissa pakolaiset ovat. Que l'on maintient dans son pays d'origine. Eli mikä pakolainen se sellainen, joka on alkuperämaassaan? Alkuperä, alkuperäalueella, vaikkapa Jordaniassa. Jordaniassa, Turkissa ja niin edelleen on paljon pakolaisia. Puhutaan noin miljoonasta pakolaisesta. Eli investointipankki voi auttaa esimerkiksi Jordaniassa tässä ympäristössä niin, että on palveluja, työpaikkoja pakolaisten avuksi, jotta pakolaiset eivät sitten lähtisi kohti Euroopan unionia näin suoraan sanottuna. Kun katsomme tätä mekaniikkaa ja kaikkia näitä miljardeja niin mikä tässä on oikein kokonaisnäkemys? Mikä tässä on ikään kuin kokonaissuunnitelma ja strategia? Mikä on uh, visio? Afrikassa on kolme miljardia asukasta vuoteen 2050 mennessä. Eli miten tämä vaikuttaa näihin kuvioihin? Montakin seikkaa. Eli ulkoinen mandaatti, joka on ollut olemassa jo pitkään, investointipankki on ollut pitkään mukana näissä ulkoisissa toimissa. Me keskustelemme tämän jälkeen uudesta rahastosta, joka luodaan, eli tämä kestävän kehityksen rahasto, 1,5 miljardia takuina. Nyt puhutaan 5,2 miljardista olemassa olevien 27 miljardin lisäksi. Investointipankki omaa paljon kokemusta ja Kyse on nimenomaan näiden maiden kehitystä edesauttavista toimista. Uutuutena on se, että investointipankki voi vastata entistä paremmin niihin pyyntöihin, vaateisiin, joita on esitetty korkealta poliittiselta tasolta niin, että kehitetään sellaisia toimia, joita aiemmin ei ollut. Mikä tämä korkea taso on? Valtion ja hallituksen päämiehet ovat viime maaliskuussa pyytäneet investointipankkia kehittämään tällaista aloitetta. Näin investointipankki toimi. Olisi hyvä, että olisi jonkinlainen näkemys poliittisesta strategiasta. Eli hallitusten valtion päämiehet äh, saisivat sanoa, minkälainen ajatus heillä on tässä mielessään. Roberto Ridolfi della DEF. Olen Roberto Ridolfi DEFKosta. Tämä on seuraavaksi käsiteltävä asia mutta, asia, mutta voin nyt kyllä jo käyttää puheenvuoron näin antaakseni lisätietoja. 14. syyskuuta annettu ö, tiedonanto ö, komission puheenjohtajalta, jossa esitellään tämä ulkoinen investointisuunnitelma. Tässä visa, visiossa ei ja halutaan siis investoida enemmän kestävään taloudelliseen kestävyyteen, vaikka Afrikassa. Tässä on yhdistelmä eri kohdista samasta visiosta, joka on luotu, jotta voitaisiin investoida työllisyyden kasvattamiseen. Minä haluaisin tätä kuvailla vielä ja haluan ensin kiittää teitä kutsusta tulla tänne pitämään tämän johdantopuheen ja nyt siirry puhumaan englantia. In June the communication. Kesäkuussa tiedonanto uudesta kumppanuudesta, kumppanuus lähestymistavasta mm, siirtoon maahanmuuttoon johti siihen, että meillä tulee olemaan kunnianhimoinen toimintasuunnitelma ja 14. syyskuuta tiedonanto tuli puheenjohtaja Junckerilta. Suunnitelman tavoitteena antaa oma panos YK on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja samanaikaiseksi näin toimiessa voidaan puuttua myös taloudellisen maahanmuuton, talouteen perustuvan maahanmuuton syihin kun luodaan taloudellista kehitystä ja kestävää kehitystä, niin taloudellisen siirtolaisuuden syyt vähenevät monissa maissa. Mutta tämä, tämän tyyppinen maahanmuuttohan juontaa juurensa köyhyyteen. Ja tämän vuoksi ehdotamme, että hyvin pieni osuus näistä varoista vilpittömästi sanottuna käytetään nyt siitä, mitä on monivuotisissa kehyksissä käytettävissä tällä hetkellä. Se käytetään sillä tavalla, että tällä saadaan vipuvaikutuksena massiivisia investointeja, ei pelkästään Euroopan investointipankilta, vaan myös jäsenvaltioiden suurilta pankoilta, kassadepositi Italialta, Cofidis, Espanjassa ja niin edelleen, mutta myös yksityissektorilta, niistä triljonista miljardista, joita löytyy eläkerahastoista ja joita ei ole käytetty, jotta voitaisiin investoida köyhissä maissa. Miksi? Niitä ei ole käytetty, koska investointirahastojen, eläkerahastojen, toimijoiden näkemät riskit ovat liian suuria. Minä olen itse asunut 15 vuotta Afrikassa, olin Euroopan unionin suurlähettinänä. Siellä kyllä sanon, että riskit ovat aivan todellisia. Oikeusvaltio, hallinto, korruptio ovat vallalla, mutta myös kaupallisesti puhuttuna on tiettyjä riskejä, joihin komissio haluaa nyt puuttua Euroopan kestävän kehityksen rahaston avulla. Tämä koostuu kolmesta pilarista. Ensimmäinen niistä on investointiehdotus, jossa on mukana innovatiivinen takuu, lisätakuu tällainen puolitoista miljardia. No, minä myöhemmin puutun vielä näihin varoihin, mutta vastatakseni, hyvä puheenjohtaja, edelliseen kysymykseenne. Jos tässä sekoitetaan Euroopan kehitysrahaston varoja budjettivarojen kanssa, me parannamme Euroopan parlamentin valvontavaltaa ja avoimuutta tässä koko tässä toiminnassa, koska jos tässä on 400 miljoonaa EDF-varauksesta, jota ehdotamme käyttöön otettavaksi tässä prosessissa, mutta tässä on myös jotakin talousarviovaroja ENIstä ja tämän vuoksi tämä tulee kuulumaan tämän parlamentin valvontavaltaan, joten EDF ja talousvarojen sekoittamisella – me parannamme myös poliittista vastuuta komission osalta näiden varojen käytön suhteen. Toinen ala osio investointien pilarissa ovat nämä alueelliset sekarahoitusvälineet, joita on nyt käytetty useita vuosia, mutta nyt me haluamme vielä nopeuttaa ja parantaa tätä koordinointia parantamalla eri poliittisten toimijoiden välillä kun ajatellaan näitä toimia, joita tehdään Euroopan unionin ulkopuolella. Hyvä puheenjohtaja. Te mainitsitte Esirin. No, mitä vipuvaikutukseen, niin kyllä me olemme samantyyppisiä Esirin kanssa, mutta äh, samanlaisuudet ovat hyvin vähäisiä koska me toimimme usein poliittisesti äh, varsin vihamielisillä, alue, vihamielisillä alueilla. Me, meillä on kumppanuusmaita, joissa on poliittisia puutteita. Mutta tässä on kuitenkin sääntöjä, joita täytyy noudattaa. ENI, DLC, josta osa näistä varoista tulee samoin EDF. Meidän täytyy kunnioittaa niitä poliittisia tavoitteita, joita tästä lainsäädännöstä tulee. Meillä on poliittisia tavoitteita, meillä on poliittisia vastuita ja sitten me, sitten me kuitenkin yritämme soveltaa samaa rahoitusvipuvaikutusta kuin esirissä menestyksekkäästi on käytetty. Meillä on nämä kolme pilaria. Ensinnäkin rahoitusmekanismi, mekanismi 4,1 miljardia. Ja sitten toinen pilari on tekninen apu, tekninen tuki. Usein kuullaan, että rahat ovat käytössä, mutta investoinnit eivät ole valmiita. Niitä ei voida toteuttaa. Tämä on aivan totta. Tämän vuoksi meidän täytyy asettaa ehtoja niin julkisille kuin yksityisillekin toimijoille niin, että ne voivat saada varoja ei pelkästään EIPltä, vaan myös takuita Euroopan unionilta ja samoin varoja yksityissijoittajilta, joilla tänä päivänä on miljardeja ja he, tämänhetkisessä taloudellisessa ilmapiirissä he eivät tiedä, minne ne tunkisivat näitä miljardeja. Kolmas pilari on sitten se, että luodaan rakenteellista vuoropuhelua kolmannen sektorin ö, hallitusten ja muiden kanssa esimerkiksi joissakin maissa oikeusvaltioperiaatteessa periaatteesta ja lainsäädännöstä, joilla suojellaan ulkomaisia investointeja. Tämä pilari on suuri. Ja uutta tässä nyt on se, että otamme nämä kolme pilaria ja työstämme niitä hyvin innovatiivisella tavalla yhdessä luomalla takuurahaston yksityissektorin investoinnille. Ulkoinen investointisuunnitelma kohdentuu ennen kaikkea taloudelliseen ja sosiaaliseen perusrakenteeseen ja tässä edistetään pk-yrityksiä työpaikkojen luomisen kautta ja tarkoituksena on luoda Afrikassa yli äh, noin 18 miljoonaa uutta äh, työpaikkaa vuosittain kestäviä ja äh, arvokkaita työpaikkoja. Haluaisin korostaa näitä sanoja. Me haluamme olla ikään kuin Kiina, mutta EU-na. Jos te tiedätte, mitä Kiina tekee Afrikan mantereella, siellä on valtaisia investointeja, mutta ei mitään sanota kuitenkaan ympäristökysymyksistä, kestävyydestä, hyvistä työpaikoista. Mutta Kiina kyllä toimii massiivisten investointien kautta Afrikassa. Mitä tulee sitten Estiin? Haluaisin sanoa seuraavaa Hallitukset työstävät näitä vuodesta 2008 käynnissä olleita EUn lainausvälineitä. Komissio hallinnoi näitä. Mehän emme toimi pelkästään, pelkästään Euroopan investointipankin hyvien asiantuntijoiden kautta, mutta vaan meillä on monia muitakin toimijoita. Me tarvitsemme paljon enemmän toimijoita, jos me haluamme saavuttaa tämän kehityksen. 2007-2015 vuosina Euroopan unioni on näihin sekarahoituksiin ottanut 2,7 miljardia. Tällä on voitu saada käyttöön 23 miljardia euroa vipurahoitusta. 278 hanketta on ollut tässä mukana. Me varmaan keskustelimmekin tästä, kun käsittelimme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raporttia. Me seuraamme tuomioistuimen suosituksia. Siellä vaaditaan lisää tällaista vipuvaikutusta niin, että Euroopan veronmaksajien varoja käytetään sellaisiin toimiin investointeihin, jotka eivät muuten tapahtuisivat, tapahtuisi. Vastuullisuus, tilivelvollisuus on meille avainsyy. Meillä on vuosittaiset raportti, vuosittainen raportointivelvollisuus Euroopan parlamentille. Ja meillä on myös tämä arviointiraportti, josta määrätään asetuksessa. Euroopan investointipankki Euroopan kestävän kehityksen rahaston kautta. Sen täytyy olla mukana Euroopan unionin kokonaisulko, ulkoisessa politiikassa, kun ajatellaan näitä kumppanuusohjelmia. Investoinnit eivät tapahdu eikä äh, ilman poliittista vuoropuhelua saada äh, toivottuja tuloksia aikaiseksi. Tämän vuoksi komissio on vastuussa äh, tästä politiikasta ja ulkoasian hallinto on vastuussa poliittisesta vuoropuhelusta. Ja Afrikan investointipankki on meidän kannaltamme tässä pää, tärkeä toimija. Euroopan investointipankin roolia vahvistetaan. Me ehdotamme, että tämä e- Euroopan investointipankki on osa EFSTn strategista johtokuntaa Mutta EIP on myös avain täytäntöönpanokumppani tässä. Ilman sitä emme pärjää. Komissio on parhaassa asemassa EIPn ja EFTn hallinnoinnissa, kun katetaan nämä kolme pilaria, vuoropuhelu ja poliittiset velvoitteet. Tässähän on mukana useita eri välineitä, joita osittain komissio on jo pannut täytäntöön. Ja tämän vuoksi me pystymme varmistamaan sen, että meillä on johdonmukaisuutta kaikissa tähän liittyvissä ulkoisissa toimissa. Minä en haluaisi missään tyhjiössä aloittaa tätä Euroopan kestävän kehityksen rahastoa. Se, että meillä on tällainen yksi ainut portaali kaikista Euroopan ulko, kaikkien Euroopan ulkopuolisten investointien osalta mahdollistaa sen, että voidaan yksinkertaistaa asioita ja meillä on tällainen asiakaslähtöinen lähestymistapa. Lopuksi vielä komissio on vastuussa näiden varojen käytöstä neuvoston ja parlamentin suuntaan ja näin ollen komission täytyy vastuullisesti hoitaa näitä varoja ja meidän täytyy varmistaa tärkeimmät aspektit tässä, eli se, että saadaan varoille lisäarvoa ja noudatetaan kaikkia Euroopan unionin periaatteita ja arvoja. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen valmis vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiin. Merci, merci pour toutes ces, toutes ces précisions. Kiitos näistä täsmennyksistä. Kenties voisimme pyytää investointipankin pysyvää edustaja kommentoimaan täältä Brysselistä, miten asia hänelle näyttäytyy. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, um, Kiitos puheenjohtaja. I'll promise to be brief because I, I... Voin puhua englantia ja lupaan puhua lyhyesti, koska varmasti on kysymyksiä. Halusin ensinnäkin sanoa, että haluaisin kiittää komissiota eh, hyvästä työstä, jota olemme eh, tehneet eh, viimeisen kahden kuukauden aikana näiden asioiden parista. Ja on kolme viestiä, jotka haluan välittää teille. Yleisesti ottaen näistä asioista eh, on selvää, että me tarvitsemme selkeän työnjaon toimielinten välillä. Meidän pitäisi kaksinkertaistaa työtä, meidän pitää täydentää toisiamme ja tämä on se vetomus, joka tulee neuvostolta jatkuvasti eri poliittisilta enimiltä ja olen aika varma, että pystymme toteuttamaan sen. En usko, että toisenlainen tulos olisi mahdollinen. Me uskomme, että Euroopan investointipakilla on varsin hyvää mm, historiaa, mitä tulee tekniseen asiantuntemuuteen, mutta myös niihin erilaisiin välineisiin, joita olemme hallinnoineet. 2015 pankki antoi melkein 8,5 miljardia euroa EUn ulkopuolelle. 55 prosenttia tämän elämän alaisena, 40 prosenttia oman riskin alaisena ja sitten myöskin AKT kotonuusopimuksen alaisena. Meidän täytyy varmistaa, että me Estämme kaksinkertaisen mm, se byrokratian, hallinnollisten rakenteiden kaksinkertaistaminen. Meidän valmistettava, ettei ole mm, tällaista päällekkäistä toimintaa, mukaan lukien tämä Euroopan e, investointipankin uusi aloite liittyen eteläiseen mm, naapurimaihin ja Länsi-Balkaniin. Meidän täytyy varmistaa, että pystymme myös nykyiset velvoitteemme täyttämään nykyisten välineiden parissa. Haluaisin tästä ulkoisesta lainamandaatista sanoa, että tietenkin kiitämme komissiota siitä työstä, jota se on tehnyt, jotta noita nyt tilaa tämän kestokykyaloitteen, resilience-aloitteen mukaanottamiseksi Kuitenkin äh, haluan äh, nostaa esiin sen, että on joitakin poliittisia vaikeita realiteetteja, jotka meidän on äh, kohdattava ja minun on se mainittava, koska tämän korotetun elämänkin lisäksi me tulemme näkemään huomattavaa vähennystä Euroopan investointipankin lainanannossa, erityisesti itäisessä äh, naapurustossa. Se laskee 7 prosentilla hyvin vähäistä selvää alennusta Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa noin 50 prosenttia, kun Iran mainittiin. On myös muita potentiaalisia uusia maita, Valko-Venäjä, Myanmar ja Kuuba niin minun täytyy myös olla selvä sanoen siinä, että meillä ei ole määrärahoja käytettävissämme operaatioihin näissä maissa. Joten tämä on tilanne. Täysin ymmärrän budjetti rajoitteet. Me puhumme tässä 34 miljoonasta vuoteen 2020 mennessä ja 165 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Tällä tavoin voidaan antaa 6,2 miljardia lainaa niin, että voidaan ylläpitää nykyinen lainataso itäisessä Euroopassa, asiassa Latinalaisessa Amerikassa ja ottamaan mukaan nämä uudet maat. Minä tiedän, että me emme ole ulkoasiainvaliokunnassa, joten en aio mennä nyt yksityiskohtiin siinä, että kuinka relevanttia tämä on nykyisissä olosuhteissa, mutta minun täytyy kertoa tämä teille. Ja toivon, että vaikka minun täytyykin olla realistinen, tiedän, että keskustelu on vaikea budjetista, mutta tulemme nostamaan aina uudelleen esiin tämän asian eri tasoilla neuvostossa ja halusin myös kiinnittää parlamentin huomion siihen. Kiitoksia oikein paljon. Merci. Alors je donne maintenant la Kiitos. Nyt puheenvuoron saavat kollegat, jos sitä toivovat, Nano ja Dupré. Euh, niin puheenjohtaja on hyvin tärkeää työstää tätä kysymystä. Näin Euroopalla voi olla rooli maailmanlaajuisesti. Se on entistä tärkeämpää ja tästä syystä budjetissa täytyy olla tarkkana ja otsakkeen neljä osalta erityisesti, jotta Eurooppa voi näkyä maailmalla. Näin luodaan kestävän kehityksen rahasto, ja minusta se on aivan erinomainen asia. Nykykonteksti velvoittaa meidät toimimaan käytännössä. Kiinan toimet tulivat tässä esille. Se toimii Afrikassa, varmasti tiedätte mistä puhutte. Kiina on siellä hyvinkin näkyvästi läsnä. Tehän tiedätte mikä on unionin ja Kiinan välinen ero, eikö niin? Heillä on rahaa. Niin, samoista rahoista tietenkään puhuta, mutta on muitakin maita, jotka ovat siellä läsnä. Y- Yhdysvallat, en tiedä nyt tämän päivän tilannetta, mutta joka tapauksessa unionilla on velvoite olla myös paikalla Afrikassa, jotta Afrikan kehitys mahdollistuu ja jotta Afrikan kansalaiset voivat elää ja työskennellä paikan päällä Afrikassa – Täytyy muistaa myös kaikki taustalla vaikuttavat seikat. Näistä syistä, ja jotta voimme myös auttaa pakolaisia, jotka jo jossakin ovat, täytyy näin tehdä. Kyse on mielenkiintoista hankkeesta. To, toki tähän liittyy myös heikkouksia. Eli tässä on käytössä tämä takuumalli. Meillä ei ole uutta julkista rahaa, tuoretta rahaa, joka olisi käytössämme. Ja tämä ikään kuin heikentää vipuvaikutusta. Tiettyjen lisävarojen täydentävyyttä voitaisiin tässä ajatella, mutta jos unioni hieman vielä ponnistelisi lisää, niin sitten vipuvaikutusta voitaisiin tehostaa. Verrattuna esiriin, niin tässä on kyllä lisärajoitteita. Aivan oikein puheenvuorossakin tämä nostettiin esille. Tänään haluaisin todeta, että parlamentin kyllä täytyy olla tässäkin järjestelyssä näkyvästi esillä. Komissiolle on annettu tässä johtorooli. On ihan hyvä, että komissio hoitaa hallinnoinnin, aivan niin kuin artikla 4 todetaan. Mutta haluaisin, että jotakin tarjoaisimme tähän vielä lisäksi, niin että parlamentillakin olisi sananvaltaa Tämä minusta vaikuttaisi aivan luontaiselta, kun ajatellaan rahoitusta ja takuita, joita myöntämässä myös Euroopan parlamentti on budjettiviranomaisena. Mehän olemme tässä yhteislainsäätäjä. Tämä on heikkoustekijä, aivan niin kuin puheenjohtajakin totesi parlamentin roolissa, ja tätä tulisi korostaa. Komissio laatii totta kai vuosikertomuksen parlamentille ja neuvostolle. En tiedä, riittääkö se. Parlamentin tulisi olla äh, enemmän mukana. Tämä on aivan välttämätön, korvaamaton rooli. Ja näin Eurooppa voi toimia täysin omassa roolissaan niin, että se näkyy maailmanlaajuisesti, toimii maailmanlaajuisesti ja myös Afrikan mantereella äh, toimii tällä tavalla. Siellä varmasti löytyy myös ystäviä. Eli kyllä tähän myös liittyy kysymyksiä, kun ajatellaan, ajattelemme tätä takupuolta. Dupré. Kiitos sitten edustaja Dupré. Uh, merci, monsieur. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minun täytyy aivan aluksi tunnustaa, että en ole mikään asiantuntija ulkosuhdeasioissa, enkä rahoitusvälineissä. Minä menen hieman sekaisin SSDn, e EIN ja näiden erilaisten lyhenteiden kanssa, joita puheenvuorossani on ollut. No, minulla on muutama yksinkertainen kysymys. Olen kuullut puhuvan, puhuttavan näistä välineistä ja aina on sanottu, että tämä liittyy maahanmuuton valvonnan tavoitteeseen. Näin olen kuullut. Ja te olette sanoneet, että joka vuosi pitäisi Afrikassa luoda 80 miljoonaa työpaikkaa. Muuten meillä olisi 80 miljoonaa potentiaalista maahanmuuttajaa. No, kysymykseni on seuraava. Mitä tulee tähän tavoitteeseen? Eli siihen, että kontrolloidaan potentiaalien maahanmuuttajien lähtöä, lähtömaista. Mitä tämä uusi aloite tuo lisäarvona tähän tilanteeseen? Siis ajatellen tätä tavoitetta verrattuna nykytilanteeseen jossain jona viitekautta, viitekautena. Mitä tämä uusi väline, mitä lisäarvoa se tuo? Mihin suuntaan tässä nyt mennään? Missä tämä toiminta tapahtuu? Oletan, että tässä on jonkinlainen toimintanäyttämä, joka on jo määritelty. Ja sitten kolmanneksi, kuinka paljon tämä tulee maksamaan, jos äh, nykyisten äh, monivuotisten rahoituskehysten puitteissa toimitaan? Kentessä on teitä muutamia vastauksia. Kiitos. Minäkin haluaisin esittää joku sen kysymyksen. Ensinnäkin kestävän kehityksen rahastosta. Tässä kerroin olisi 12 ja esirissä se on 15. Nyt puhumme Afrikasta ja investointin varmuuden näkökulmasta aika lailla hankalasta kontekstista. Onko tämä mm, kerroin teistä nyt oikealla tasolla? Jos 9 prosenttia takuuna laitetaan äh, säästöpossuun ja jos sitten äh, tappioita tapahtuu, niin se oli pelkästään tämä 9 prosenttia, vaan kokonaissumma. Eli ajattelitte, että tämä kerroin 12, vipuvaikutus 12 olisi riittävä. Tämä olisi ensimmäinen kysymys. Ja Kadia Sabal, joka halusi olla paikalla, mutta joka joutui poistumaan, olisi halunnut myös kysyä. Hän halusi, että täsmentäisitte vielä ero, joka on niiden hankkeiden välillä, jotka saavat esir takuun ja toisaalta meillä on hankkeita, jotka hyötyvät Afrikan naapuruus välineestä. Ja sitten meillä on myös investointipankin ulkoisen lainanannon mandaatti. Kun kuuntelee teidän puheenvuoroa, niin kaikki vaikuttaa aivan selvältä, mutta jos sitten selitämme kollegoille, jotka tulevat paikalle, miten tämä kaikki toimisi, niin aika lailla epäröiväksi käyvät äänenpainot. Haluaisimme saada kokonaiskäsityksen ihan maantieteellisesti, miten tämä jakautuu, mitä tavoitteita on, mihin pyritään. Ja herra Fresa, sopiiko tämä kaikki yhteen nykyisen, varan, nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa vai vaatiiko se MFFn tarkistamista? Parce qu'on recycle des morceaux qu'on prend ici, qu'on va reprendre. Tässä ikään kuin kierrätetään asioita paikasta toiseen. Ne nousevat esille yhtäällä ja katoavat toiselle. Kyse on kysymyksistä, joita me emme voi valvoa, emme kontrolloi. Miten tällainen kielen käyttö voi sitten vaikuttaa myös tällaisen järjestelyn uskottavuuteen, joka käynnistetään ja jolla on kuitenkin Äh, maantieteellisesti määritellyt selkeät tavoitteet. Kun mennään sitten kentälle, rohjuuritasolle, niin sanoisin, että näkyvyys sen suhteen, mitä Eurooppa tekee, ei ole mitenkään itsestään selvää. Eli toimitaan äh, monien välikäsien kautta ja tulee sellainen vaikutelma, että Eurooppa olisi jonkinlainen kansalaisjärjestö. Tämä keskustelu varmasti kyllä kiehtoo, koska kaikki osallistujat voivat todellakin käyttää puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaan viimeiseen kysymykseenne. Eli onko tämä sopiva tämänhetkiseen monivuotiseen rahoituskehykseen? Kyllä näin on. Tämä on mukana myös siinä ehdotuksessa, jonka komissio on tehnyt puolivälin arvioinnin yhteydessä Hetkonen, eli tarvitaan puolivälinsä tarkistusta. Tämä on mukana puolivälitarkistuspaketissa. 250 miljoonaa äh, tuoretta rahaa, jos näin voidaan sanoa, Euroopan äh, kestävän kehityksen takuurahistoon. Tämä on 2017 oikaisukirjelmässä. Ilman oikaisukirjelmää yksi tämä ei toimisi. Kyllä. Me tarvitsemme todellakin budjettitasolla sopimuksen tästä tältä pohjalta. Eli tähän ennakoituun rahoitukseen, no, tämä on oikaisukirjelmässä mukana. 25 miljoonaa tulee sitten EI, ENIstä. Tätä komissio ehdottaa Ja sitten tässä täytyy vielä päästä yhteisymmärrykseen 2017 yleisestä talousarviosta neuvoston ja parlamentin välillä. Muistuttaisin myös, että nämä lisäykset, joita on kes- puolivälin arviossa, niin tässä on arvioitu, että 750 miljoonaa euroa, jotka käytetään tässä kumppanuuspuitteistossa kolmansien maiden kanssa. Lisä varoja tulee vielä Euroopan unionin kumppanuusmailta ja yritetään kehittää erilaisia välineitä, toimia, oli kysymys sitten taloustasosta äh, ja tällaista lieventävistä toimista maahanmuuton lieventämiseksi. Ja komissio on 2017 yleisen talousarvion esittänyt näitä varoja. Tällä on budjettivaikutuksia, jotka ovat yhteensopivia nykyisten puitteistojen kanssa äh, ja sääntöjen paikkansa. Joten tässä ei sinällään ole mitään erityisiä esteitä eikä ongelmia. Ja toivomme, että rinnakkaisneuvottelut tässä, kun käydään keskustelua vuoden 2017 yleintöistä talousarviosta ja monivuotisista rahoituskehyksistä, voivat tuoda sitten tuloksia, ratkaisun tähän. Ja annan vielä puheenvuoron herra Gadolfille, joka vastaa näihin muihin kysymyksiin. Merci beaucoup. Uh, thank you for the very interesting... Kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä. Lähtisin liikkeelle ensimmäisestä. We have this oblig- Tietenkin meillä on tämä velvollisuus toimia ja haluaisin äh, vastata äh, tähän kysymykseen, paljon se olisi, jos se olisi seitsemän vuoden ajaksi eikä kolme tai neljä vuoden ajaksi. No, tämä on ensimmäinen suuri esimerkki äh, uudesta kehityksen rahoittamisesta, josta päätettiin heinäkuusta 2015 Addis Abebassa, joka mukaan pitää olla enemmän kotimaan resursseja käyttöön, autetaan näitä maita saman aikaan verotusta, mutta myös käytetään suuria toimia, ei, käy, ei käytetä tukia, rakennetaan voimalla tuilla. Se ei ole mikään vaihtoehto, se ei ole mikään tällainen lahja. Sen täytyy olla liittyä lainaan tai riskipääoman ja tämän seitsemän vuoden aikana meidän pitäisi panna enemmän rahaa tulevaisuuteen. Tämä on oikea aika tehdä erittäin ö, suuren luokan toimia. Mm. tämän esirin heikkoudesta me tiedämme, että Kiinalla on rahat, hyvä herra puheenjohtaja, mutta mutta tällä rahalla on hintansa, korkea hinta. Kun minä olin suurlähetys Ugandassa, niin presidentti sanoi minulle, että me haluaisimme äh, tehdä kauppaa eurooppalaisten kanssa emmekä kiinalaisten kanssa, mutta te ette tee meille tarjouksia. Tämä suunnitelma antaa meille nyt mahdollisuuden vastata äh, myönteisellä tavalla mm, ja se antaa myös jonkinlaisen periaatteen laittaa periaatteen näiden määrärahojen taakse. Kun minä sanon, että ähm, Euroopan kehitysrahaston ähm, mukaan ottaminen budjettiin, niin se antaisi enemmän roolia parlamentille. Tämä on parlamentin rooli, kun ne antavat strategisia suuntaviivoja meidän ohjelmoillimme. Me Ähm, ja nyt tehdään sitten esimerkiksi väliaikaisarviointi ei rahoitusnäkökulmasta, vaan politiikan näkökulmasta. Vastatakseni kysymykseen, mikä vaikutus tällä tulee olemaan työpaikkojen luomisen ensi vuonna Euroopan kestävän kehityksen rahastolla ei ole mitään pitkän lyhyen aikavälin vastausta, meillä on pitkän aikavälin vastaus me kehitämme investointeja, joiden toteuttamiseen on kolme neljä vuotta ja sitten kolme neljä vuotta siihen, että saadaan tuloksia. Me olemme nähneet tämän nykyisissä hankkeissa, kun rakennamme tien esimerkiksi, niin vaikutukset talouteen me saadaan kolme, neljä, viiden, kuuden vuoden kuluttua. Eli jos kysytte, että kuinka paljon työpaikkoja synnytetään EKKRn kautta ensi vuonna, niin minun on vastattava nolla. Mutta äh, investointien luottamus siihen, että mitä tällaisilla hankkeilla saadaan aikaan, se tuo luomaan lisää investointeja myöskin meidän hankkeidemme ulkopuolella. Mitä tulee määrärahojen suuntaan, niin kunnioitamme sitä, jos 60 prosenttia rahasta tulee kehitysrahastosta, niin se on investoitava Afrikkaan, sitä ei voida rahasta, investoida muualle Ukrainalle. Rahat, jotka tulevat e- e- enistä, niin ne rahoitetaan, naapuruusvälineistä ne rahoitetaan, laitetaan itäisen ja eteläisen Euroopan maihin. Sitten kysymys, joka liittyy riskiin, hyvä puheenjohtaja. Te sanoitte, miksi 11 eikä 15? No ensinnäkin ne työpaikat, joita meidän on luotavaa, se on 18, ei 80, vaan 18 miljoonaa vuosittain. Mutta 18 miljoonakin vuosittain on jo hyvin paljon. Sitten vipuvaikutuksista me ehdotamme 11, koska se Afrikan investointi on riskialttiimpaa, siksi emme sano, että 15. Mutta mutta meillä on myös 50 prosentin takuun katto sen sijaan, että olisi 30-35 prosenttia, kuten esirissä, koska riski on suurempi. Me ehdotamme siis suurempaa ää, takuuprosenttia, joka mobilisoidaan, ja alhaisempaa vipuvaikutusta tämän ympäristön takia. Tämä vastauksena teidän huoliinne. Ja lopuksi äh, puhutaan tästä yhden luukun menettelystä, niin siksi meillä on nämä kolme pilaria eikä vain yksi pilari, koska äh, tarkoituksena on valtavirtaistaa kaikki erilaiset toimet, jotka mainittiin aikaisemmin tämän saman lähestymistavan alle niin, että ei synny sekaannusta eikä myöskään kilpailu eri toimien välillä. Näkyvyys on erittäin tärkeää ja haluaisin sanoa erään asian, jota en ole tähän mennessä maininnut. Tämä suunnitelma auttaa myös siinä, että jollain tavalla mobilisoidaan eurooppalainen yksityinen sektori. Eli tässä on mahdollisuus tällaiseen win-win-tilanteeseen. Voimme auttaa Euroopan yksityissektoria menemään ja investoimaan Afrikkaan tai ähm, näihin naapurimaihin, jotka ovat ohjelman alaisena. Äh, meidän on katsottava yhä enemmän tulevaisuuteen, koska sillä tavoin voimme tukea äh, yksityisten investointien kestävyyttä näillä eurooppalaisilla hankkeilla. Merci pour cette Kiitos, arvoisat herrat näistä tiedoista ja kunnianhimosta, jota se heijastelee. Ei pidä kuitenkaan aliarvioida sitä, minkälainen haaste Afrikan väestökehitys on tulevina vuosina. Määrät ovat todellakin vaikuttavia. Rahat, mitkä nyt laitetaan sitten säästöpossuun, vaikkakin kerroin olisi sitten 11, niin jos vaikkapa sähkölaitos toimii, niin ei sitä voida tällaisilla avustuksilla, lahjoilla rahoittaa. Kun ihmiset ovat ongelmissa, niin he sitten lopettavat esimerkiksi vesilaskun tai sähkölaskun maksamisen. Ei pidä aliarvioida sitä, minkälaisia rahoitusvaroja me tarvitsemme, jotta voimme vastata niihin haasteisiin, jotka eteemme tulevat. Kiitos tästä ensimmäisestä askeleesta oikeaan suuntaan. Asiaan täytyy palata. Kiitos siitä, että saimme argumentteja neuvoston taivuttelemiseksi. On välttämätöntä ottaa huomioon oikaisukirjelmä numero yksi. Tämähän liittyy myös budjettiin 2017 ja myös välitarkastukseen MFFn osalta. Hyvät kollegat, uskon, että näihin pohdintoihin voimme päättää käännyn teidän suuntaanne. Tämä ei nyt ole kovinkaan vaikeaa, kun meitä on täällä niin vähän. Pré, Gaier on tullut paikalle. Sopiiko? Kiitoksia arvon herrat. Muut asiat, jos niitä ei ole, niin päätämme kokouksen ja jatkamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Äänestykset.